Ladies and gentlemen, please take the seat. Pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoillenne. Meidän täytyy äänestää. Äänestämme jostain pikkuasioista tässä. I'm so sorry that... Olen pahoillani, että Rova Omen ei nyt kuullut tätä äskeistä huomiotani. Point 14. Kohta 14. Itse asiassa kohta 15. Montenegro. No, Charles Tanok on esittelijä. Tanok. Uh, Ei, ihan hienosti menee. Keskustelu oli eilen illalla, puheenjohtaja, ja oli laaja konsensus pääpoliittisten ryhmien kesken siitä, että tuetaan kompromissitarkistuksia. Mielestäni vihreillä oli joitakin vastalauseita, mutta äänestyslista tekee selväksi, mikä asiahan tila on. Joten äänestykseen voimme mennä. Puheenjohtaja. Kiitos, aloitetaan sitten. Aloitamme. Kohdasta yksi tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää Hylätty. Kiitos. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kymmenen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kaksitoista. puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää. todennäköisesti hylättiin, mutta katsotaan koneäänestyksellä. 14, tarkistus 14. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 41 puolesta 20 vastaan. Hups. Sitten 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 on vedetty pois. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Huono homma teille. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Really bad Todella huono tuuri teillä. Hyväksytty. 23 in favor. 33 puolesta, 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 suullisella tarkistuksella yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Reject. Hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 40 kaksikko se on. 42. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan tämä koneellisesti, oli hieman epäselvä. Monet eivät käsiään nostaneet. Äänestys on alkanut. 52 oli siis kyseessä. Äänestys on päättynyt. 52. It's adopted by 38 to 28. Se on hyväksytty äänin 30. Yeah, 53 adopted. Yeah. So now we do 53. Well, well, hold it? 52. Uh, 53. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ylätty. 54. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 55. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 59 lienee sitten seuraava. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Underlines Charter, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Miksi tämä piti kahdessa osassa hoitaa? 60 suullisella tarkistuksella herra Weigerilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Tyhjää. Taisipa tulla hylättyä. Tarkistetaan koneellisesti. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Rejected 29. Uh, Öö, hylätty, ääni 29.35. 62 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 63 puolesta. Vastaan. Hylätty. 64 puolesta. Vastaan. Hylätty. 65 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan hyväksytty. 67 puolesta vastaan hyväksytty. 68 puolesta vastaan hyväksyttiin kai samalla enemmistöllä kuin äskeinen. 69 puolesta vastaan hylätty. 70 puolesta vastaan hylätty. 71 puolesta vastaan hylätty. 72 puolesta hylä, vastaan hylätty. In favor. 73 puolesta vastaan. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan. Hylätty. 22 sanoo puheenjohtaja. Hän korjaa kaksi. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Nyt on varhainen aamu, joskus näin numerotkin kahtena. Hylätty. Kolme ja neljä puolesta. Vastaan. Hylätty. Viisi puolesta. Vastaan. Hylätty. Kuusi puolesta. Vastaan. Hylätty. Seitsemän puolesta. Tarkistetaan. Tarkistetaanko kuusi vai? Hyvä. Äänestys on päättynyt. Oi! Pyytäisin teitä nostamaan kätenne äänestettäessä, ettei synny väärää vaikutelmaa hyväksytty. Ja nyt tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tarkistus. The vote is closed. Rejected, no, adopted 40 to 26. Äh, hyväksytty äänin 40-26. Tässä salissa on jonkinnäköinen salainen enemmistö, näkymätön enemmistö. <laughs> So, electronic vote on uh, one. Ja niin, sitten vielä tar- tarkistus yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Loppuäänestys sähköisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 60 puolesta, kaksi vastaan kahdeksan tyhjää. Onnittelut, Charles. So we move now to Sitten äh, siirrytään Bosnia-Herzegovinaan. Doris Pak on esittelijämme. Doris, onko sinulla jotain sanottavaa? pyytäisin teitä olemaan huolellisia äänestyksessä ja seuraamaan minua. Kaksi tarkistusehdotusta on, jotka mielestäni haittavat enemmän kuin hyödyttävät. Rouva Pak, kuka nyt uskaltaisi teidän kantojanne vastustaa? Minä henkilökohtaisesti en vielä tähän ikään mennessä ole koskaan uskaltanut. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 22 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Jaaha, halutaan tar- tarkistus tuohon osan yksi äänestystulokseen. Äänestys on alkanut. Hmm? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt hyväksytty äänin 42-24. Osa kaksi puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Tarkoitus 24 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan hylätty. 28 puolesta. Vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Hylättö. 30 puolesta vastaan. Hylättö. 31 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Hylätty. 46 puolesta vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan hyväksytty. 48 puolesta vastaan hylätty. 49 puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta vastaan hyväksytty. 51 puolesta vastaan hyväksytty. 52 puolesta vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan hyväksytty. 54 ensimmäinen osa puolesta vastaan Jaaha. Siirrytäänkin suoraan osaan kaksi. Osa yksi raukesi. Osa kaksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Äänin 29.38 hylätty. 56 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan hylätty. 58 puolesta vastaan hylätty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. 50, 61 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 69 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Could I have the vote? Frau yeah. Yeah, I would like to... Uh, Haluaisin esittää suullisen tarkistuksen kompromissi kahdeksaan. Otetaan pois sanat on huolissaan ääriilmiöistä siihen asti, kun että jatketaan tällä tiellä. Continues this path. authorities to combat extremism, religious hatred and violence in close collaboration with the international community calls for awareness, investigation and elimination of extremist threats of any kind in the whole of the Western Balkan region. Doris. Eilen löydettiin kompromissi ja siinä pysyn, koska uskon, että Eli tällaisiin, <clears throat> jos tulee tsunami, niin siinä täytyy varautua käteen, ennen kuin se tulee. Kiitos, joten äänestämme kompromissista kahdeksan tällaisenaan puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 74 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ei kun hylätty. 50, 75 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 76 tässä on kohta kohdata äänestys. Kuka kannattaa tätä ensimmäistä osaa? Ai. Ich entschuldige mich ausdrücklich. Pyydän tässä nyt varapuheenjohtajan nimissä anteeksi tätä kommenttia. Osa yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Uh, now we re, afterwards, that's so often we regret. <laughs> no niin, ja sitten äh, tässäkin tämä toinen osa, regrets ja niin edelleen, puolesta vastaan. Tämä ei ollut nyt selvää. Tarkistetaan koneellisesti. Toinen osa. Äänestys on päättynyt. Abgelehnt. Hylätty. 77. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraava osa. Welcomes torture. Toivottaa kidutuksen tervetulleeksi. I cannot vote Jetzt weiß ich, warum meine Fraktion entschieden hat gegen... Ryhmäni näyttäisi nyt päättäneen äänestää toista osaa vastaan. Syystä tai toisesta. Wer ist dafür? Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Todennäköisesti se hyväksyttiin kuitenkin. Κατά. Das Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi 79, ei siitä äänestä, 80 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan hyväksytty. 82 puolesta vastaan hyväksytty. 83 puolesta vastaan hylätty. 84 puolesta vastaan hyväksytty. Ylätty, hylätty. 85 puolesta vastaan. Tässä kyllä kädet nousevat aika, aika onnettomasti, eli pyytäisin teitä nyt osallistumaan näihin äänestyksiin kättä nostamalla, mutta koneäänestys 85. Äänestys on päättynyt. Mit 33 zu 34. Äänin 30, 3, 34 hylätty. Sitten 86 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 87 puolesta. Vastaan. Hylätty. 88 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 91 puolesta vastaan hylätty. 92 puolesta vastaan hylätty. Hylätty. Mikä sitten seuraavaksi tulee? 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 95. Ja tässä on suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 96. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 97 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 98 puolesta. Vastaan. Hylätty. 99 puolesta vastaan hyväksytty 100 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan. Abstimmung ist eröffnet. Äänestys on alkanut. 100. Was 100? 100, ja. 100. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 32 vastaan 34. Hylätty. 101 puolesta vastaan. Hylätty. 102 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Todennäköisesti hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 vastaan 37 hylätty. 103 puolesta vastaan hyväksytty. 104 puolesta vastaan hyväksytty. 105 puolesta vastaan hyväksytty. 106 puolesta vastaan hylätty. 107 puolesta vastaan hylätty. 108 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 vastaan 35 hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Ei kun 111 puolesta. Rova Boskurt, olkaa hyvä. Um, I want to uh, put forward... Haluan tehdä suullisen tarkistuksen viimeiseen osaan tässä tarkistuksessa. Olen nimittäin Kroatiasta saanut tiedon, että tämä viimeinen osa. Sillan rakennussuunnitelmat on pysäytetty, joten tässä todetaan, että Kroatia on Blesats-sillan rakennustyöt keskeyttänyt ja tämä saattaa aiheuttaa niin ympäristöhuolia kuin huolia myöskin satama-alueelle. Frau puheenjohtaja, kun, jos Boskort antaa Kroatialle rahaa sillan rakentamiseen, niin varmasti rakennustyö jatkuu. Kroatialla ei ole rahaa rakennustyöhön. Siksi rakennustyöt keskeytettiin. Kyse ei ole ollenkaan Bosnia-Herzegovinasta. Muistetaanpa nyt tosiasiat, eikä lähdetä hätäilemään ja hötkyilemään. Okei, okay, äh, eh, Ja, Voimme tietysti äänestää. Äänestetään 111 Äänestämme 111 niin kuin Emile Boskurtsen suullisesti, tai Emile Boskurtsen suullisen tarkistuksen mukaan. Rouva Boskurt on tehnyt ehdotuksen, jossa omaa ehdotusta muutetaan. Die, Doris hat recht. Ein Einwand gegen ein mündliches äh, Amendment führt äh, Soris on oikeassa, jos äh, esitetään vastalause ja suullista tarkistusta vastaan, niin silloin ei äänestetä. Sitten ja voi äänestää vastaan, niin sitten minä äänestäisin vastaan. Tämä on ihan uusi kohta, joka tuletaan. Siinä syytetään naapurivaltiota siitä, että se rakenna siltaa. Se ei voi sitä siltä rakentaa koilla rahaa. En, en minä voi tällaisen hyväksi äänestää. En minä täällä äänestä Kroatian budjetista. Sillä ei ole mitään sen kanssa, että tämän Bosnian mietinnön kanssa, sillä on vain sen kanssa tekemistä, että tämä siltä menee Bosnian äh, alueen yli, mutta sillä ei ole mitään sen kanssa tekemistä, että Kroatia ei voi. Tehän kaikki tiedetään, että missä tilanteessa me kaikki olemme ja Kroatiakin on. Täytyykö nyt pakottaa maa tekemään jotain sellaista, johon sillä ei ole rahaa? Äänestämme alkuperäisessä muodossa 111 ja Rova Boskurt voi esittää tämän tarkistuksen täysistunnossa 111 puolesta. Kyllä me tätä alkuperäistä muotoa kannatamme. Ei kun vastustamme, sanoi esittelijä. Minä olen jo ihan äh, sekaisin. 111 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 35 vastaan hylätty. Ei tule siltaa. 112. Rova Lunacek. Puheenjohtaja, minulle tämä ei nyt tullut selväksi. Minä luulin, että me äänestämme alkuperäisestä sanamuodosta. Ai niin, teimmekin. Hyvä. Hyvä, hyvä. Sitten kaikki kunnossa. 12 112 puolesta vastaan. Hylätty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan. Hyväksytty. neljä puolesta vastaan. Hyväksytty. Äh, hylätty. Viisi vastaan. Hyväksytty. kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan. Hylätty. Yhdeksän. Siihen liittyy suljen tarkistus puolesta vastaan. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan. Hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan hylätty. 13 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kolme puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan tarkistetaan. 15. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäkaksi ja 38 vastaan hylätty 16 puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. 1 puolesta vastaan hyväksytty. 2 puolesta vastaan hyväksytty. 3 puolesta vastaan hyväksytty. Päätös loppuäänestys koneellisesti puolesta Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta, kolme vastaan, yhdeksän tyhjää. Sydämelliset onnittelut Doris. Can you share for two minutes? Peter. Hmm? For two minutes. Uh, continue now. Jatkamme. Siirrymme Serbiaan. Serbian mietintö. Okei. Okay. Kompromissi ykkönen puolesta. Again. Puheenjohtaja, puheenjohtaja. Mr. Kacin, you want to say something? Yeah. Herra Kacin. Sorry. Ennen kuin aloitamme, puheenjohtaja, haluaisin ehdottaa pientä muutosta tarkistuksen 153. Haluaisin lisätä Makedonian, äh, haluaisin kirjoittaa Makedonian tilalle Fyrom. Tämä on ehdotus kreikkalaisilta kollegoiltamme ja mielestäni se on hyväksyttävä. Sitten mitä tulee tarkistuksiin 113 ja 114, minulla on huolenaihe. 113 liittyy vähemmistöön ja 114 liittyy bulgarialaiseen vähemmistöön. Sanamuoto ei tällaisenaan ole hyväksyttävä näissä kahdessa tarkistuksessa, mutta kirjoitan kirjeen serbi viranomaisille ja selitän heille, että me odotamme, että he toimittavat saman toteuttavat saman vähemmistösuojan kuin Vojvodinassa kaikkialle Serbiaan, myös Keski-Serbiaan. Ja näin Vlah-väestö, valakkiväestö ja bulgarialainen vähemmistö saavat samat oikeudet kuin muillakin vähemmistöillä on. Kirjoitan tämän kirjan ensi viikolla ja uskon, että Keski-Serbian tilanne dramaattisesti paranee. Sitten kun päästään tuohon kohtaan, kaikki ovat tietoisia kannastanne. Nyt äänestykseen. Kompromissi ykkönen. Puolesta vastaan 53. Puheenjohtaja tästä 153. No, no it's, it's... Emme ole keskustelua nyt. Ei kun hän ehdottaa suullista tarkistusta. Okei. Okay. Kompromissi. Kompromissi yksi puolesta. Hyväksytty. 23. 23. Puolesta vastaan hylätty. 25. Puolesta vastaan hylätty. 26. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2. Compromise number. Compromise 2. Kompromissi 2 puolesta. Ei ole mikrofonia puheenjohtajalla. 29. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 30. 30 puolesta vastaan. Taitaa olla niin, että täytyy tarkistaa. 30. Äänestys päättyy. Hylätty 30 ja 34 vastaan. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten täytyy mennä 40, ei kun se on vedetty pois. Kompromissi neljä. Uh, thank you, Chairman. I want to... Kiitos puheenjohtaja. Haluan tehdä suullisen tarkistuksen kompromissi neljän päätteeksi viimeiseen virkeeseen, jossa todetaan, että pitää tervetulleena kahden tiesulun poistamista Serbian puolella hallinnollista rajaa. Ja minä ehdottaisin, että muutettaisiin tämä Serbian puolella hallinnollista rajaa sanoiksi Serbian alueella. That is rejected. Se on hylätty. Hyvä yritys. Compromise 4. Kompromissi neljä, niin kuin se niin kuin myös sanon. Puolesta vastaan hyväksytty. The first part. The... Niin kuin ensimmäinen osa siis. Kuka on toisen osan puolesta? Toinen osa. Vastaan hylätty. Sitten kohtaa 50 puolesta vastaan hylätty. 51, johon liittyy kaksi suullista tarkistusta puolesta vastaan hyväksytty. 52. Ei kun, ei kun raukeaa. 59. Herra Schöpflin puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 66 puolesta vastaan hyväksytty. 67 puolesta vastaan hylätty. 68 puolesta vastaan hyväksytty. 69. With the extension we don't want to strengthen strategy. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tullaan tarkistukseen 76 puolesta vastaan Hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Hyväksytty. 78 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissiin 8. Kuka kompromissi 8 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten mennään tarkistukseen 70 Kolme. Ei 77, 73 sanoi puheenjohtaja. Johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 90 puolesta vastaan hylätty. 91 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 93 puolesta vastaan hyväksytty. 94 puolesta vastaan hylätty. 95 puolesta vastaan hyväksytty. 97 puolesta vastaan hyväksytty. 98 puolesta vastaan hyväksytty. 99 puolesta vastaan hyväksytty. 100 puolesta vastaan hylätty. 101 puolesta vastaan hyväksytty. 102 puolesta vastaan hyväksytty. 103 puolesta vastaan hylätty. 104 puolesta vastaan hylätty. 105 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 113 puolesta vastaan hyvä, hylätty. Ei kun tarkistetaan. 113 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 27 puolesta 41 vastaan. 114 puolesta vastaan. Hylätty. Taitaa olla sama enemmistö. Tarkistetaan. Äänestys on melkein päätöksessä. Nyt se on päättynyt. 28 puolesta 37 vastaan hylätty. 116 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. 126 puolesta vastaan Hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 13. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 134. Puolesta vastaan. Hylätty. 135 Sitä äänestetään kokonaan. 135 puolesta sellaisena kuin se on. Puolesta vastaan hyväksytty 136 puolesta vastaan hyväksytty 137 raukeaa. 138 puolesta vastaan hyväksytty. 139 puolesta vastaan. EPP kyllä äänestä huolimatta hyväksytty. No tarkistetaan. puolesta. No. it's stopped. Nyt äänestys päättyy. sisäisten keskustelujen jälkeen EPP-ryhmän kanssa nyt on laaja enemmistö, niin että 55 puolesta 10 vastaan. Puheenjohtaja sanoi 149 puolesta vastaan hyväksytty. 140. Kohta kohdalta. Ensimmäisen osan puolesta vastaan hylätty. Toinen osa raukeaa. 142 puolesta vastaan hyväksytty 143 puolesta. Ah, puheenjohtaja sanoi ensin vastaan. Puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. Tullaan 100, tarkistukseen 152 puolesta vastaan Hyväksytty. Rova Brandner. Niin tässähän äh, ehdotettiin, että tämä lisättäisiin Fyrom ja me vastustamme tätä suullista tarkistusta. Tekstissä lukee Makedonia, se haluttiin korvata sanalla Fyrom, mutta me vastustamme. Stay as it is. Pitäisi säilyttää ihan ennallaan. We have to use official language in all our resolutions. Täytyy käyttää virallista kielenkäyttöä kaikissa päätöslauselmissa. No, but we can say that we are against it, but... Voimme sanoa, että olemme sitä vastaan, mutta sitä täytyy käyttää. Se on tekninen muutos. No. There was an oral amendment someone did? Esittikö joku suullisen tarkistuksen? Anteeksi nyt, Eera Brock, mutta kun tämä on poliittinen kysymys ja alueen nimi on mikä on? Ei tämä mikään tekninen asia ole. Kerro makedonialaisille, että se on tekninen kysymys. will vote on 153. Äänestämme 153 puolesta. Sellaisena kuin se on vastaan hyväksytty. Sata Tämä osa, jossa on jo päätetty kompromissi yhdeksässä, se otetaan pois. 154 puolesta tässä versiossaan. Puolesta vastaan hyväksytty. 156 puolesta vastaan hylätty. Se oli selvä. No muuten täytyy äänestää. Aika, se oli täysin selvää, että se oli hylätty. little bit faster. Vähän nopeammin. We take, we take the Putin method. It does not know, it's not important who votes, it's important who counts. Otetaan Putin menetelmä, ei tärkeä se kuka äänestää, vaan se kuka laskee äänet. Yeah, it's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta 40 vastaan, kuten sanoin. 155. Puolesta. Vastaan. Todennäköisesti hylätty samalla, samoin luvuin. 157 puolesta vastaan. Hyväksytty. 158 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Näyttää olevan hylätty. Tarkistus. Ta- tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 30 puolesta 41 vastaan. Kompromissi 15 puolesta ei 159 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. 163. Se myöskin raukeaa. 166. 166 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 puolesta 39 vastaan. Kompromissi 16 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten 172 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. 176 puolesta vastaan hyväksytty. 177 puolesta vastaan hyväksytty. 178 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty. Neljä puolesta vastaan hylätty. Viisi puolesta vastaan. Viisi puolesta vastaan. Hylätty puolet kokouksesta. Hylätty. Tarkistetaan. Ei edes puolet jäsenistä äänestäneet. eli koneellisesti. Ainakin niiden, jotka ovat esittäneet tarkistusta, niin pitäisi äänestää. Äänestys päättyy. six. We have to really keep the rhythm. Huh? No, as, uh, really, I ask you, I ask you to vote. Pyydän teitä todellakin äänestämään, koska sitten äh, nosta kättä, niin en, en näe. Kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan. Hyväksytty yksi puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus neljä puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Koneellinen, tar- koneellinen äänestys, loppuäänestys. Äänestys alkaa. The world is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 62 puolesta 4 vastaan, 5 tyhjää. Jos Chanok eh, järjestää meille turkkilaista kahvia, niin sitten sopii kahvitauko tähän väliin. Tässä on siellä. I have to say, Täytyy sanoa, että koko joukko tarkistuksia on vedetty pois. Puheenjohtaja luetteloi näitä numeroita. Mrs. Bos- Rouva Boskortin tarkistuksia ja Sommerin tarkistuksia on vedetty pois ja kollegat ovat nyt onnekkaita että näin on tehty. Onko Roman Raittenilla jotakin sanottavaa? Näin. No, Ei. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan. Hylätty. 70 puolesta vastaan. Hylätty. 71 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Hylätty. Seitsemän. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten 77 puolesta Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 77. Herra Lambsdorff. Tässä on epäjohdonmukaisuus äänestyslistassa, koska kollega Hauitin tarkistuksessa se raukeaa, jos 73 hyväksytään. Mutta sen kattaa kompromissi kaksi, Loogisesti Täysin 77 myöskin raueta. Well, we ask to vote on it separately. the rapporteur. You asked for it. Mrs. Omen. Yeah, Omen. Rouva Omen. Uh, uh, Mr. Lambsdorff is right. Herra Lambsdorff on oikeassa, mutta eilen tehtiin herra Hauvitin puolelta huomautus. Ja se on se syy, että miksi se laitettiin äänestykseen, koska on joitakin sanoja siinä, jotka eivät ole ihan samat haluttiin välttää keskustelu täällä, eli se on syy, miksi se tuli äänestykseen, mutta jos hänelle sopii, minulle, tai minusta se menisi kompromissin alle, mutta hänelle, hänelle se täytyy sopia. Herra Obios on sairaana tänään. Äh, parhaat toivotukseni hänelle hän teki oikein hyvän työn, mutta herra Hauit ei halunnut sitä kunnioittaa. Mutta jos hän tekee nyt niin nyt, niin päästään sitä eroon. No mistä me nyt äänestämme sitten? hän puhuu Obiolsista tuossa. Okei. Ah. Okay. Then, uh, Mr. Howitt. No niin, Howitt sitten. Well, it didn't, if the, if the intention was to avoid a discussion, it didn't. Jos halutaan välttää keskustelua, niin eihän se toiminut, eikö niin? Täytyy kunnioittaa työjärjestystä. Jos se on katettu, niin se on. Jos ei, niin ei. Tämä äh, energiakappale oli kompromississa. Voidaan äänestää mitä halutaan, mutta täytyy kunnioittaa työjärjestystä. Ja sen vuoksi äh, äänestyslistan pitäisi olla niin kuin on, ja toivottavasti ihmiset äänestää puolesta. No tämähän on helppo ratkaista. Äh, esittelijä katsoo, että tämä katetaan kompromississa, Howit katsoo, että ei, ja näin ollen valiokunta päättää kukaan oikeassa. 77 puolesta. Vastaan hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. It's open. Äänestys on alkanut. Then we have to go. Uh, It's closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty äänen 26.37. Sitten tarkistus 84 puolesta. Vastaan. Hylätty. Yhdeksänkymmentä. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. yksi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten 98 98 wiederum in... 98 sekin kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Ylätty. Mutta jälleen äh, kädet eivät kyllä nouse toivottulla tavalla. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. 99 puolesta. Vastaan. Ylätty. 100 puolesta vastaan. Hylätty. Neljä puolesta vastaan. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan. Hylätty. 103 puolesta. 101 haluatte tästä koneellisen tarkistuksen, tehdään niin. Äänestys on päättynyt. Äänin 22.43 ei. Aika tiukoille meni toki. 103 puolesta vastaan hylätty. 104 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty äänin 29.34. Missäs nyt mennään? Kompromissi neljä, sanoi puheenjohtaja. Ei kun viisi hän korjaa. Kompromissi viisi. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 105. Puolesta vastaan ylätty. Seuraavaksi siirrytään kompromissiin kuusi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 118 puolesta. Kahdessa osassa muuten. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. 118 toinen osa puolesta Vasta. Tarkistetaan koneellisesti. Eiköhän se hylätty, mutta en ole aivan varma. Kollegat, pääministeri on tulossa pian vieraaksemme. Meidän täytyisi äänestää nyt sen verran reippaasti käsiä nostamalla, että näitä koneäänestyksiä ei tarvita jatkuvasti. Hylätty. Sitten kompromissi seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. 123 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. 130 puolesta vastaan hylätty. 137 puolesta vastaan hyväksytty. Koneellinen tarkistus Hyvät naiset ja herrat, osallistukaa näihin äänestyksiin kättä nostamalla. Noin puolet jäsenistä jättää äänestämättä. So, even now. Sormet eivät edes käy koneäänestyksen nappuloilla. Charles Tannock oli kyllä oikeassa kahvitaukoa pyytäessään. No niin, ja nyt äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 38.25. Seuraavaksi kompromissi 9 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 140 puolesta vastaan hylätty. Kunde 40. Ja bitte 140. 140 vielä koneellisesti. It's closed. Äänestys on päättynyt. Closed. Äänin 37-29 hyväksytty. Ja näin siirrymme tarkistukseen 145. Siinä onkin aika kiinnostava eh, porukka takana. Puolesta vastaan hylätty. 147 puolesta vastaan hylätty. Siis kun minä näitä käsiä täällä katselen, niin tämä oli aivan ilmeistä. Mutta tässä kyllä hukataan hyvin paljon aikaa, koska kädet eivät äänestyksissä nouse. Tämä on täysin mahdotonta, hyvät naiset ja herrat. 147 tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Äänin 56.10 hyväksytty tehty. Tämähän oli aivan ilmeistä. Mutta toistan vielä pyyntöni. Osallistukaa äänestyksiin kättä nostamalla. Ne, jotka haluavat äänestää puolesta, nostakaa kätenne. Tullaan 149 tarkistukseen kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 151 puolesta vastaan hylätty. 152-161 puolesta vastaan hyväksytty. 153 puolesta vastaan hyväksytty. Ria. Huolehdi siitä, että ryhmäsi äänestää, nostaa kätensä, mutta EPPn kädet eivät kyllä yleensä nouse. 153. 153. Äänestys on alkanut. closed. Äänestys on päättynyt. 39.27 äänin hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 157 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty 170 puolesta puolesta puolesta vastaan raukeaa. 171 puolesta vastaan hylätty. 173 puolesta vastaan hylätty. 176 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus koneellisesti diese und die freie Abstimmung bleiben. Machen nächste Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Tulos on hyväksytty. Näin siirrymme tarkistukseen 185 puolesta vastaan. Hyväksytty. 187. Puolesta. Vasta. Hylätty. 397 lisäyksenä kompromissiin 13 puolesta. Vasta. Hylätty. 189 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan hylätty. Ja näin siirrymme kompromissiin 14 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. 209 puolesta vastaan hylätty. 211. Kyllä, kyllä. 211 puolesta vastaan. Hylätty. 213 puolesta vastaan. Hylätty. 215 puolesta vastaan. Hyväksytty. 216 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. 217 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty, ei hylätty, hylätty korjaa puheenjohtaja. Osa kaksi puolesta vastaan hylätty osa kolme puolesta vastaan hylätty. Kaksisataakaksikymmentä puolesta vastaan hylätty. 222 puolesta vastaan hylätty. 223 puolesta vastaan hylätty. 224 puolesta vastaan hyvä, hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. 228 puolesta vastaan hylätty. 237. Kaksisataakolmekymmentäviisi puolesta vastaan hylätty. 237 puolesta vastaan hylätty. Kaksi puolesta vastaan hylätty. 240 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Juu. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. 248 puolesta vastaan hylätty. 249 puolesta vastaan hylätty. 200 50 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 250. Es ist geschlossen. Päättynyt. Zehn ja 10 puolesta 53 vastaan. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 252 puolesta. Vastaan. Hylätty. Ja 10 prosenttia jäsenistä osallistui tähän äänestykseen. 252. 252 hylättiin. It doesn't fall. It falls if amendment 25.1 is adopted. Tässä lukee, että siitä täytyy äänestää, kun kello kerran 251 ei hyväksytty. Ja tämä hylättiin 253 puolesta vastaan. Hylätty. 254 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 264 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan hyväksytty. 271 on vedetty pois. 272 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan hyväksytty. 274 puolesta vastaan hylätty. 277 puolesta vastaan hylätty. 281 puolesta vastaan hyväksytty. 352 puolesta vastaan hylätty. 282 puolesta vastaan hylätty. 283 puolesta vastaan hylätty. 284 puolesta vastaan hylätty. 285 puolesta vastaan hylätty. 286 puolesta vastaan hylätty hylätty. 287 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan. It's geschlossen. It's adopted. Hyväksytty ääni 35 30. 288 oli vain Rova Flotren. 288 puolesta vastaan. Hylätty. 289 puolesta vastaan hyväksytty. 290 puolesta vastaan hylätty. 291 ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 291 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 puolesta. Niin, niin, se äskeinen oli se toinen osa. No, no, no. Yeah. He's right. You've done it in two parts. You've done it. Done it? Yeah. 292. 292. Jaha, no tarkistetaan tämä äskeinen toinen osa sitten. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 292 puolesta vastaan hylätty. 293 puolesta vasta tyhjä sanoi puheenjohtaja. No vastaan sitten hylätty. 294 puolesta vastaan hyväksytty. 295 puolesta vastaan hyväksytty. 298 puolesta vastaan hyväksytty. 296 puolesta hylätty. 297 puolesta vastaan hylätty. 299 vastaan puolesta. Favor. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 300 puolesta. Vastaan. Hylätty. Lambsdorff. Könnte der Vorsitzende vielleicht das... Äh, Voisiko puheenjohtaja puhua lähempää mikrofonia? Ei ole helppo ymmärtää koko ajan. No kuka tämä jatkuvasti sammuttaa? Kuka, tekö sen jatkuvasti sammutatte? Meinte soltas... No, hän on kai sitä mieltä, että hänen pitäisi johtaa täällä puhetta. Niin kai te kaikki ajattelette. 303 puolesta vastaan. Raukeaa. 305 puolesta vastaan raukeaa. 306 puolesta vastaan raukeaa. 308 puolesta vastaan raukeaa. 309 Äänestys on päättynyt 71 paikalla olevasta vain 57 osallistui äänestykseen. Tämä hylättiin äänin 42.15. Sitten 309 tarkistus. Vastaan. Puolesta. Hylätty. 310 ja 11 puolesta vastaan hylätty. 312 puolesta vastaan ylätty, 315 puolesta vastaan ylätty, 316 puolesta Tässä lukee 16. Aha, se onkin vedetty pois. Eli siis 317 puolesta. Vastaan. Hylätty. 318 puolesta vastaan. Hylätty. 319 ja 26 puolesta vastaan. Hylätty. Siis mitä nämä ihmiset nyt ajattelevat? Ovat saman tarkistuksen jättäneet kaksi kertaa yhdessä. että jos vaikka jompikumpi toimistoista kadottaa sen matkalla. 320. 320 puolesta. Vastaan. Hylätty. 321. Ai sekin on vedetty pois. Pääsihteerin täytyy sanoa puheenjohtajalle, kun näitä on vedetty pois. Se ei lue tässä. 322 puolesta. Vastaan. Hylätty. 300. 23. Se hylättiin. Se hylättiin. 323 pyydän. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 324 puolesta. Vastaan. Hylätty. 325 puolesta. Vastaan. Hylätty. 329 puolesta vastaan. Hylätty. 331 puolesta vastaan. Hylätty. 332 puolesta vastaan. Hylätty. 333 puolesta vastaan. Hylätty. 334 puolesta vastaan hylätty. 335 puolesta vastaan hylätty. 336 puolesta vastaan hylätty. 337 puolesta vastaan hylätty. 338 puolesta vastaan hylätty. 339 puolesta vastaan hylätty. 340 puolesta vastaan hylätty hylätty. 342, 343, 344 puolesta vastaan hylätty. 345 puolesta vastaan hylätty. 346, 347 puolesta vastaan hylätty. 348 puolesta vastaan hylätty. 349 puolesta vastaan hylätty. 350 puolesta vastaan hylätty. 351 puolesta vastaan hylätty. 354 puolesta vastaan hyväksytty. 355 puolesta vastaan hylätty. 357 puolesta vastaan hylätty. 359, 360, 361 puolesta vastaan hylätty. 364 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 366 puolesta vastaan hylätty. 367 puolesta vastaan hylätty. 371 puolesta vastaan hylätty. 365 puolesta vastaan hylätty. 368, 369 puolesta vastaan hylätty. 370 puolesta vastaan hylätty. 372 puolesta vastaan hylätty. Herra Lambsdorff. Ähm, äh, Tarkistuksen 373 koskien meillä on suullinen tarkistus, koska tapahtumat ovat muuttuneet. Äh, Ranskan peruslakituomioistuin on hylännyt lain, jossa kriminalisoidaan Armenian <clears throat> kansanmurhan äh, tuomitseminen vaaditaan, että osapuolet pyrkivät suhteiden normaali- normalisointiin avaamalla rajan ja kehottaa heitä myöskin lähtemään tutkimukseen, johon kuuluu kunnioitettuja historian tutkijoita, jos he tutkitaan armenialaisten joukkomurha. No, no. Sehän on jo täällä. Yeah. Okay. Not, 373 oikea versio. Kuka on puolesta? Vasta. Hylätty. 376 puolesta vastaan. Hylätty. 374 puolesta vastaan. Hyväksytty. 375 puolesta vastaan hylätty. 377 puolesta vastaan hylätty. 378 puolesta vastaan kolmesta seitsemänkymmentäkahdeksan puolesta vastaan hylätty. kahdeksankymmentä puolesta vastaan hylätty. 381, 384 puolesta vastaan. Hylätty. 382 puolesta vastaan. Hylätty. 383 puolesta vastaan. Hylätty. 385 puolesta vastaan. Hylätty. 76 puolesta vastaan hylätty. 74 puolesta vastaan hylätty. 386 puolesta vastaan hylätty. 388 puolesta vastaan hylätty. 390 puolesta vastaan hylätty. 391 puolesta vastaan hylätty. 393 puolesta vastaan hylätty. 396 puolesta vastaan hylätty. 398 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 404 puolesta vastaan hylätty. 405, ei kun se raukeaa, nämä kaikki raukeavat. 408 puolesta vastaan, hylätty. 411 puolesta vastaan, hylätty. 402, ei kun raukea. 418 puolesta vastaan, hylätty. 419 puolesta vastaan hyväksytty. 421 puolesta vastaan hylätty. 421 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 37-26 äänin hyväksytty, yksi tyhjä. Ja näin voimme äänestää. Tämähän voidaan yhdistää, ettei tule päällekkäisyyttä. 422 puolesta. Vastaan. Hylätty. 423 puolesta vastaan. Hyvä, hylätty, hyväksytty. Die, die und die haben wir mitgenommen. Das ist angenommen. Die Liberalen... Hyväksyttiin, koska tällä kertaa liberaalit äänestivät puolesta. No tarkistetaan, tarkistetaan. Sittenpä näet. Four, two, three. Four, two, three. Jetzt die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Neljästä 24 vastaan. Hylätty. 425 puolesta vastaan. Hylätty. 426 puolesta vastaan. Hylätty. 427 puolesta vastaan. Hyväksytty. 428 puolesta vastaan. Hylätty. 429 puolesta vastaan. hylätty hylätty. 430 puolesta vastaan hylätty. 431 puolesta vastaan hylätty. 432 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 433 puolesta vastaan 434 puolesta vastaan hylätty. 438 puolesta vastaan hylätty. 440 puolesta vastaan hylätty. 442 puolesta vastaan hylätty. 443 puolesta vastaan hylätty. 445 puolesta vastaan hylätty. Ei kun se täytyy tarkistaa, ei ole selvää. Neljästaan neljäkymmentäviisi. 445. Neljä, neljä, viisi. Äänestys päättyy. 12 puolesta 50 vastaan hylätty. seitsemän puolesta vastaan hylätty. 448 puolesta vastaan hylätty. 449 puolesta vastaan hyväksytty. 450 puolesta vastaan hyväksytty. 451 puolesta vastaan. Epäselvä. Tarkistetaan. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. 29 ääni 30. nyt 452 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan hyväksytty. 455 puolesta vastaan hyväksytty. 458 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, Global System vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. 459 puolesta vastaan hylätty. 460 puolesta vastaan hylätty. 461 puolesta vastaan hylätty. 6 puolesta vastaan Hylätty. Kiitos Iri. Seitsemän puolesta vastaan. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan. Hylätty. Yhdeksän ja kymmenen. Oui, merci. Je voulais faire... Kiitos. Minä halusin vain kommentoida, että 9 ja 10 eivät ole identtisiä. Ne lisäävät kumpikin kappaleen lopussa with the aim of accession. Mutta tarkistuksessa yhdeksässä on kokonaan se kappale kokonaisuudessa vidataan open-ended process-termeihin. Eli ne eivät ole aivan identtisiä keskenään. So müssen wir uh, uh, uh, Wir stimmen über den Antrag 9. Äänestetään yhdeksästä puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 10 puolesta vastaan myöskin hylätty. 11 puolesta vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan hylätty. 13 puolesta vastaan hylätty. 14 puolesta vastaan hylätty. 15 puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hylätty. 19.20 puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta vastaan hylätty. 22 kahdessa osassa. Ensimmäisen osan puolesta vastaan hylätty. Toinen osa vastaan myöskin hylätty. 23 puolesta vastaan hylätty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 24 normaal, herra 24 vielä kerran, herra Lambsdorff. Mitä 24 tulee, niin siihen on tehty suullinen tarkistus. Ja tämä suullinen tarkistus vaikuttaa mielestäni varsin epäloogisesta. Siitä tuntuu, siinä todetaan, että jos ehdot täyttyvät neuvotteluprosessissa luvut tulisi avata, kunhan jäsenvaltioiden kansallista itsemääräämisoikeutta ei rikota – Siis eihän tämä nyt liity niiden itsemääräämisoikeuteen. Neuvostohan tästä päätöksen tekee yksimielisesti eri lukujen osalta. Me vastustamme. Ei käydä keskustelua, äänestetään. Tähän äänestykseen sisältyy Äänestyksen logiikkaan kuuluu, että siihen kuuluu myös epälogisuutta. Niin, mutta me emme hyväksy tätä suullista tarkistusta ja siitä äänestämistä. Me vastustamme suullista tarkistusta ja näin ollen siitä ei voi äänestää. Yksi ainoa vastalause riittää siihen, että siitä ei äänestetä lainkaan. hän on oikeassa. Menet työjärjestyksen mukaan näin ja sen vuoksi äänestetään tarkistusta 24 ilman suullista tarkistusta kaksi puolesta vastaan Eli hylätty. Sitten tarkistus 25 puolesta. Eikö se on katettu 26? Vastaan hylätty. 27 puolesta vastaan hylätty. 28.31 puolesta vastaan hylätty. 30 puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta vastaan hylätty. 39 40 puolesta vastaan hylätty. 38 puolesta vastaan hylätty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 41 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan hyväksytty. 45 puolesta vastaan hylätty. 46 puolesta vastaan hylätty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta. Kompromissi 29 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 64 kahdessa osassa. Ensimmäisen osan puolesta vastaan Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Ykkönen puolesta vastaan hylätty. Kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Kolme puolesta vastaan hylätty. Neljä puolesta vastaan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 Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 54 puolesta, 7 vastaan, 2 tyhjää. Sydämelliset onnittelut hyväksytty. Warum? Sie haben das Wort. Ja, äh, Mr. Äh, President. Puheenjohtaja. Haluan kiittää paitsi henkilöstöämme, henkilökuntaa, joka on tehnyt todella kovan työn myös tällä kertaa. Minun ryhmäni avustajat, eh, valiokunnan sihteeristö, henkilökohtaiset avustajani, ryhmäni avustajat. Tämän lisäksi haluaisin sanoa muutaman sanan herra Obiolsille, joka on tänään sairaana Demarien varjoesittelijä. Kiitän myös muita varjoesittelijöitä. Yhteistyö oli erinomaista. Kiitos paljon. Äh, abstimmen und die anderen... No niin, äh, loput äänestykset siirtyvät ensi viikkoon. Ei meillä ole enää aikaa 45 äh, minuutin äänestyksiin. Niin ainut, mistä äänestämme, on tämä PNR-äänestys. Kohta 20 esityslistalla. Wir machen jetzt die me toimitamme äänestyksen kohtaan 20 liittyen. Ungriano. Kuka kannattaa tarkistuksia 1-4? Vasta. Hylätty. Kuka kannattaa tätä lausuntoluonnosta? Koneäänestys. Kuka kannattaa? Stellungnahme. Kyseessä on Unkuriaanon äh, lausuntoluonnos ja nyt loppuäänestys koneellisesti. Nein ist yes. Pua. Bitte stimmen Sie ab. No. Äänestäkääpä nyt. Ei minulla ole täällä vasta, kuin vasta 43 annettua ääntä. Äänestys on päättynyt. Let's do it again. We vote about Ungoriano. Me äänestymme Unkuriaannon lausuntoluonnoksesta loppuäänestys koneellisesti. Tarkistuksista me jo äänestimme. Me olemme jo äänestäneet tarkistuksista 1-4. Ne hylättiin. Everyone who does not vote and is losing kaikki ne, jotka häviävät äänestyksessä, haluavat sitten toistoa. Osallistukaa äänestyksiin. Tämä on viimeinen kerta, kun näitä tarkistellaan. No niin, vielä kerran tarkistukset 1-4 puolesta. Vastaan. Hylätty. Who is ja sitten koneäänestys lausuntoluonnoksesta kokonaisuutena loppuäänestys. Now the vote is closed. Äänestys on päättynyt. Äänin 20, 6 puolesta 12 vastaan 13 tyhjää hyväksytty. Mist, Mr. Lambsdorff. Ja herra Lambsdorff einen ganz geordneten Zeitplan gehabt. Meillä oli aivan oikea aikataulu, jotta demokratiarahastosta voitaisiin äänestää. Työryhmä on, seuraava työryhmä on huomenna aamulla. Se oli sihteeristön nimenomainen toive, että teemme tämän äänestyksen, että meillä on selkeä mandaatti niin, että parlamentti siellä voi olla edustettuna. Nyt on täysin kompromettoitu äh, tilanne. Se, että nyt tätä lykätään, ei ole kunnossa oleva asia. Sen vuoksi pyydän, että ainakin ERD äänestetään. Meillä on paljon kompromisseja, se meni hyvin nopeasti. Olen hirvittävän pahoillani. Meillä oli tänään liikaa äänestyksiä. Me olemme tänään mun äänestäneet jo noin tuhannesta tarkistuksesta. Vieraamme on ovella. Vieraamme on kynnyksellä. Vieraamme on tuolla kynnyksellä. Es sain. Voi tietenkin olla, että minä en ole järjestäytynyt, mutta niin se nyt vaan on. Muuten äh, teidän äh, Lambsdorff olisi voinut äh, todeta, että tästä teidän kohdastanne on äänestettävä ensimmäisenä. Olisi voitu äänestää Turkista ensi viikolla. Katsotaan, onko meillä vielä aikaa tuossa puolen päivän aikaan, jossa me tämän keskustelun ajoissa päättymään, mutta nyt otamme pääministerin vastaan. Joten mahdollisesti vielä toimitetaan äänestys tämän esityslistan kohdan pääministerin vierailun jälkeen. No niin, hyvät naiset ja herrat, asettautukaapa paikoillenne. Kahden tunnin tiukan äänestyksen jälkeen jäsenet ovat täällä varsin väsyksissä, mutta Alexander, ole hyvä ja istu alas, jos haluat äänestää tekstistäsi myöhemmin, niin istuppa nyt alas sinäkin. Haluan toivottaa tervetulleeksi Katarin pääministerin, joka on myös maansa ulkoministeri. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi. Kiitä siitä, että olette tullut vieraaksemme. Tiedämme, että Katarilla on tällä hetkellä hyvin merkittävä rooli Lähi-idässä ja samoin Pohjois-Afrikan muutosten puitteissa esimerkiksi Syyrian tilanteessa roolinne on merkittävä. Te olette myös Arabiliiton ministerineuvoston puheenjohtaja ja YK on 66. yleiskokouksen puheenjohtaja, joten on erittäin tärkeää, että meillä on näinä vaikeina aikoina tässä vaikeassa tilanteessa mahdollisuus käydä kanssanne keskustelua. En halua tässä nyt viedä enempää kaikkien aikaa. Arvoisa pääministeri, te tiedätte, että Euroopan unioni on erittäin sitoutunut Euroopan unionin sekä arabimaiden suhteiden lähentämiseen. Me haluamme olla mukana alueen kehittymisessä jatkossa. Pääministeri, olkaa hyvä. Thank you very much. I will speak. Kiitoksia. Puhun arabiaa jos haluatte laittaa nämä kuulokkeet päähän. بسم الله Rahim, الرحيم السيد الرئيس Hyvä ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentissa, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, hyvä yleisö, toivon teille Jumalan rauhaa, armoa ja siunausta. Heti alkuun haluaisin ilmaista, miten ylpeä olen näistä työ- yhteistyösuhteista, joita on Katarin ja eri EUn eh, e toimielinten välillä. Haluaisin myös ilmaista sen, että haluamme edelleen kehittää näitä suhteita kansainvälisissä asioissa, jotka koskevat meitä kaikkia. Haluaisin huomauttaa myös tässä yhteydessä läheisestä konsultaatiossa, kun käsittelimme Libyan asiaa äskettäin, Somalia-asiassa, Syyrian asiassa ja äskettäin oikeastaan Syyrian tragediassa. Nämä ovat esimerkkejä yhteistyötä, jotka luonnehtivat euro-Katari- ja euro-Arabi-suhteita. Haluan kiittää ystävällisestä kutsusta puhua valiokunnalle Katarin politiikasta ja visioista, kun ajatellaan näitä merkittäviä muutoksia ja rakennemuutoksia, joita tapahtuu arabimaailmassa. Nehän tunnetaan nimellä arabikevät tai arabikansojen kevät. He pyrkivät eh, kohtuulliseen elintasoon ja yrittävät päättää oma tulevaisuutensa ja saamaan armonantoa. Kun kohdataan kansannousuja, hallitsijoiden täytyisi tunnistaa, että että riippumatta erilaisista olosuhteista ongelmien luonne ja kehitystaso kussakin maassa täytyisi ottaa huomioon. Että reformit, avoimuus ihmisten vaatimuksille ja vakava vuoropuhelu ovat tarpeen. Ei pelkästään, että voidaan ylläpitää, vaan että vahvennetaan vakautta jota rakennettaisiin legitiimin politiikan ja vaurauden perustalle. Heti protestiliikkeiden alun, alusta lähtien me Katarissa olemme olleet sitä mieltä, että kattavat reformit ovat enemmän kuin tarpeen, että ei voi jatkaa kuten tavallista, että kieltämisen politiikka ei ole ratkaisu ja että johtajien pitäisi ottaa aloitteellinen asenne reformeihin niin, että käydään vuoropuhelua ja saadaan aikaan uusi sosiaalinen sopimus yhteiskunnan ja valtion välillä jos historiasta voidaan oppia, niin on turhaa yrittää vastustaa kansojen ja kansan liikkeitä. Me, kuten muutkin, olemme, olemme olleet huolissamme jo pitkän aikaa siitä, että tulivuori oli purkautumassa. Monet raportit YK kehitysohjelmasta, arabi kehitysohjelmasta, joka aloitti vuotta 2000, ovat varoittaneet siitä, että on rakenteellisia sosiotaloudellisia kriisejä syvenevä jakolinja äh, yhteiskunnassa kansalaisten ja hallitsijoiden välillä kaikilla alueilla, koulutusjärjestelmän romahtaminen ja yhä kasvava demokraattinen haaste, johon liittyy se, että yli 50 prosenttia alle 24-vuotiaista arveista se ottaa siis aina 50, yli 50 prosenttia arabeista on alle 24-vuotiaita. Eli tässä on suuri haaste, että luodaan paljon työmahdollisuuksia nuorille ihmisille eri tietysti niille, jotka ovat suorittaneet yliopistotutkinnon. Tämä oli tikittävä aikapommi johon liittyy tämä todellinen ja piilotyöttömyys. On myös haaste rakenne epätasapainoista tuotantosektoreilla ja alueellisella tasolla. Itse asiassa maaseutualueet ovat maksaneet suuren hinnan transformaatiosta, jotka ovat liittyneet näihin äh, maihin, joissa vallankumouksia on, koska valtion rooli on ollut niin pieni. Itse asiassa valtio on täysin luopunut tästä roolista vaikka se palveli vain kaupunkeihin keskittynyttä tuottamatonta taloutta, joka perustui brutaaliin finanssikapitalismiin, joka sopii huonosti kehittyviin yhteiskuntiin, ellei siihen liitetä sosiaalista turvaverkkoa on myös kriisi siinä mielessä, että puuttuu poliittista äh, osallistumista niin, että yhteiskunta ei toimi ja estetään kansalaisyhteiskunnan kasvu tietoyhteiskunnan vallankumouksen aikana tämä ei ole kuitenkaan enää mahdollista, että arabiyhteiskunnat voisivat olla immuuneja tiedolle, verkolle ja verkkoon pääsylle. Hyvät naiset ja herrat, arabivallankumouksiin on liittynyt myös vallankumouksia sosiaalisessa mediassa, otetaan vaikka Facebook ja Twitter, kuten myöskin arabi, audiovisuaaliset ja printtimedia. Erityisesti tele- televisiokanavilla on ollut johtava asema, kun on raportoitu tapahtumista ja on valaistu kehityskulkuja on osoitettu suurta ammattitaidon tasoa ja sitoutumista arabimediayhteisössä. Nämä ovat revoluutioita reformin puolesta, koska ne esittelevät nämä laajemmat sektorit, alueet, trendit, aikakaudet, vaikkakin nuoret ihmiset ovat aina olleet eturintamassa. Nuoret ihmiset ovat aina olleet muutoksen puolesta juuri niiden muodon puolesta, jotka vallanpitäjät eivät ole nähneet tulevan, koska ne ovat poliittisesti kuuroja ja sokeita. Tässä mielessä haluaisin painottaa sitä perusfaktaa, että huolimatta yhteisestä kulttuurisesta, sotilisesta ja poliittisesta luonteesta arabikansojen keskuudessa, ja kun on kannusteita ja malleja muutokseen, jotka monet ovat oppineet, niin jokainen yhteiskunta on omanlaisensa ja ne voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Ensimmäinen käsittää sisäiset tekijät, jotka liittyvät yhteen rakenteeseen, kokoonpanoon ja osatekijöihin, ja sitten sen poliittiseen ja sosiaalisen kehitystasoon. Ja toinen juontuu geostrategisesta asemasta valtiolla, joka käy äh, kasvukipujaan, transformaatiokipujaan läpi, ja mikä on strateginen merkitys valtiolla, joka monimutkaistaa asioita, kun ulkoiset sisäiset äh, tekijät törmäävät toisiinsa. Nykyinen Syyrian kriisi on hyvin hyvä esimerkki tästä. Hyvät naiset ja herrat. Arabivallankumousten alusta lähtien Katar on ollut merkittävässä osassa, kun se on pyrkinyt osallistumaan siinä, että autetaan niin paljon kuin mahdollista, kun, kun yritetään pysyä muutosten tahdissa, kun yritetään eh, välttää negatiivisia seurauksia niin paljon kuin mahdollista. Tunisian vallankumous ja sen jälkeen Egyptin vallankumous eh, ovat sellaisia, joihin liittyy erityispiirteitä. Molemmissa maissa ne ovat pysyneet eh, kansallisella tasolla niin Jemenin kriisi, siihen on liittynyt riski siitä suuresta räjähdyksestä, että se leviäisi se rajojen ulkopuolelle. Persialahden yhteistyöneuvosto oli sen takia suuressa osassa, kun lähdettiin aloitteeseen, jolla saatiin aikaan etenemissuunnitelma ratkaisulle, josta saataisiin maa lujemmalle pohjalle. Jemenin kriisiratkaisumalli tietysti ottaa huomioon eri tai jokaisessa kädessä täytyy kuitenkin ottaa omat erityiset piirteet mukaan. Täytyy eh, estää kriisin pahemmin, niin saadaan aikaan mekanismi, joka ottaisi huomioon tulevassa olevan muutoksen, jota Libyan johto ei halunnut eh, tunnustaa. Eli tästä tuli suuri riski näännytyssodalle. Katarin diplomatia yhdessä arabimaiden kanssa ja ystävällisministeriön eurooppalaisten kanssa oli suuressa osassa, kun otettiin, muotoiltiin kansainvälistä kantaa. Erityisesti Arabiliitto otti historiallisen kannan. Sanon historiallisen, koska se osoitti fundamentaalista muutosta Arabiliiton vastuissa koskien arabikevään tapahtumia. Se keskeytti Libyan osallistumisen sen erilaisiin elimiin ja tämä tapahtui Syyrian tapauksessa myöhemmin, kun jäsenvaltion osallistuminen keskeytettiin sisäisistä syistä. Kaikki ne, jotka ovat käsitelleet Libyan kriisiä, tunnustavat, että Arabiliiton vallankumous oli avainasia, että asia vietiin turvallisuusneuvostoon ja hyväksyttiin päätöslaima 1973, joka äh, pelasti Libyan ihmiset ja silasi tietä sille, että ihmiset pystyivät tekemään tarvittavat muutokset. Hyvät naiset ja herrat, Tänään todistamme inhimillisesti arviotrategiaa, jossa on suuret mittasuhteet, jossa Syyrian hallitus edelleen käyttää sotilaallista ratkaisua ja kun se yrittää tukahduttaa muutosvaatimukset. koskien kaikkia Syyrian yhteiskunnan ihmisiä. Minä olin ministerikomitean johdossa Arabiliiton neuvostossa ja käsitteli Syyrian asiaa ministerin ja pääsihteerin kanssa. Pidin yllä monia kontakteja Syyrian johdon kanssa ja kehotin heitä pysäyttämään väkivallan käytön. Arabiliitto hyväksyi monia päätöslauselmia ja muotoili toimintasuunnitelman äh, traagisen kriisin ratkaisemiseksi ja että voitaisiin käyttää tarkkailijamissiota, jonka kohtalo on kaikille tunnettu. Me olemme sanoneet toistamme ja edelleen toistamme, että ratkaisu on edelleen arabialoitteen puitteissa ja kaikki viivästys jolla pyritään estämään se, että, tai jolla pyritään pakenemaan todellisuudesta, kriisi ja Kansalaisten tapaaminen ei ole ratkaisu. Ja jos pyritään lyömään vetoa osapuolten eh, kannoista, ei ratkaise kriisiä. Syyrian hallitus sanoi, että siellä on terroristeja, mutta kuitenkin se ei tunnista sitä, että se tarttuu ensimmäisenä asiana ja pyrki tukahduttamaan rauhanomaiset mielenosoitukset. Nyt kun yli sata, satoja lapsia on kuollut, niin voiko joku väittää, että nämä lapset olivat terroristeja? Olisiko voinut olla niin, että, että kansalaiset turvautuivat aseeseen itsepuolustuksen sen jälkeen, kun oli tapettu ja kidutettu kuukausia tämän rauhanomaisen liikennöiden vuoksi. Syyrian hallitus väittää, että tässä on salainen toimintaohjelma sitä vastaan. Tällainen väite ei ole totta, koska siinä otetaan huomioon kansainvälisen yhteiskunnan kantaa, joka koskee sen sortopolitiikkaa, jotka monet valtiot ovat monesti äh, vahvasti tuomineet. Ihmisoikeusneuvosto, YK on yleiskokouksen yleiskokous ja ihmisoikeusjärjestöt. Me turvaudumme turvallisuusneuvostoon, jotta Arabia-aloite voitaisiin hyväksyä ja haluaisimme välittää kansainvälistä viestiä, jossa Arabian kantaa äh, tuettaisiin. Viesti on se, että nyt riittää. Tätä on viety eteenpäin siitä, mitä Arabia Syyrian ihmiset haluavat, mutta valitettavasti Kiina ja Venäjä ovat käyttäneet veto-oikeutta. Koko maailma vahvisti toimintasuunnitelman jossa pyritään saamaan Syyriä ulos tästä pimeästä tunnelista mikä tuli esille siinä, kun hyväksyttiin YK yleiskokouksen päätöslauselma. Tunisian kokous sai aikaan uutta diplomaattista dy- dynamiikkaa, jossa haluttiin ylläpitää vakautta ja välttää siviiliuhreja ja vedenvuodotusta niin, että Syyrian valtio pysyisi pystyssä, jonka Alueellisen integriteettiin ja koskemattomuuteen olemme aina sitoutuneita. Arabiliitto tu- nauttii laajaa kansainvälistä tukea, joka perustuu Arabiliiton neuvoston päätöslauselmiin 22. tammikuuta 2012 ja 12. helmikuuta 2012. Haluaisin painottaa tarvetta lähettää yhteinen Arabi YK joukot Syyriaan ja tarvetta, että täytyy pyrkiä kaikin tavoin siihen, että tarjotaan kaikenlaista tukea mukaan lukien hätäapu ja tarvittama humanitaarinen tuki Syyrian kansalle. Tavoitteemme on pyrkiä tässä kaikessa pysäyttämään äh, verenvuodatus ja samaan aikaan Syyrian tavoite, johon kaikki ryhmät ovat sitoutuneet, Eh, oppositiossa, että saadaan aikaan demokratia, kunnioitetaan kaikkien oikeuksia ja nostetaan pois, hälvetään pelot siitä, että Syyrian muutos voisi johtaa siihen, että vähemmistöjen oikeuksia poljetaan. Tämä ei ole totuudenmukaista Kansallisen neuvoston edustaja totesi puheessaan Tunisin kokouksessa, että oppositio pyrkii kunnioittamaan vähemmistöjen oikeuksia ja pitää heitä syyrialaisina perustuen kansalaisuuteen. Tässä yhteydessä pidämme hyvänä Syyrian kansallisen neuvoston hyväksyntää. Hyvät naiset ja herrat, Arabikevään haasteet, Arabian kansojen kevään haasteet eivät ole helppoja. Me olemme kaikki tietoisia kan- vallankumousten opeista ja niihin liittyvistä haasteista. Me olemme myöskin tietoisia siitä, että globaalissa kylässä että Välimerellä ja Persianlahdella elämme talossa siinä kylässä. Se, mikä vaikuttaa me, meihin, joihinkin meistä vaikuttaa meihin kaikkiin, vaikkakin ehkä eri aikoina, hyvät naiset ja herrat on erityisen tärkeä asia, jotta haluaisin puhua, jotta voimme saada kattavan kuvan poliittisesta kentästä edessämme. Uskon, että kun työskennellään reformia kohti, niin siinä ei saada aikaan haluttuja tuloksia, ellei Palestiinan ja lähi konfliktin kylmystä ole ratkaistu, koska tämä kysymys on perustavanlaatuisen tärkeä. Jos tätä keskeistä kysymystä ei ratkaista, niin tämä alue pysyy konfliktin tilassa. Kiitoksia huomiosta. Sydämelliset kiitokset, äh, arvoisa pääministeri. Haluaisin tässä nyt käynnistää keskustelun välittömästi ja puheenvuoron saa herra Salafranca. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa pääministerille. Euroopan kansanpuolueryhmän nimissä puhun tässä, kuten valiokunnan puheenjohtaja sanoi, että teidän maanne on EUn liittolainen, arabikeväässä ja se on näytellyt keskeistä osaa Libanonin, Su, Libanonin Sudanin ja koko Lähi- ja Keski-idän konfliktitilanteissa. Te olette myös antanut oman osuutenne YK demokratiaprosessissa ja kuten pääministeri sanoi, te olette on laadittu päätöslauselma, mutta siinä ei puhuta valitettavasti Syyrian konfliktista. Teidän kantannot, kantanne ovat selviä ja painavia. Minä haluaisin tehdä pari kysymystä, jotka liittyvät Syyriaan ensimmäiseksi ja toiseksi, mikä tilanne on Irakissa. Mitä tulee Syyrian, tehän puoltaisitte sitä, että saataisiin järjestystä ja presidentti saataisiin, hallitsija saataisiin kansainvälisen tuomioistuimen eteen. Kuten Ranskan ulkoasiaministeri sanoi äskettäin, kansainvälisen yhteisön pitäisi olla vähän aktiivisempi ja tehän ymmärrätte se, mitä se tarkoittaa, kun tuetaan Syyrian vastarintaliikettä. Minä haluaisin tietää, miten te analysoitte Iranin tilanteen? Ja miten te näette ongelmatiikan, joka liittyy ydinase mahdollisen ydinaseen käyttöön ja tilanteeseen ja mitkä ovat sodan mahdollisuudet horisontissa, jotka meille näkyvät tänä päivänä. Minä tiedän, hyvä pääministeri, että te, teillä on 17 kahdenvälistä sopimusta EU-jäsenvaltioiden kanssa siviiliilmailussa. Te neuvottelette viiden muun kanssa. Te olette myös olleet yhteistyössä liikennekomissaarin kanssa, jos te haluatte tämän avoimen ilmatilan, niin kuin se on Euroopan unionissa. Te haluatte saman saman käytäntöön teidän maanne kanssa. Te olette sanoneet oman näkemyksenne näistä sopimuksista, mutta miten te haluatte tukea näitä vaatimuksia jatkossa? Seuraava puhuja, Rova Gomes. Prime Minister. Arvoisa pääministeri, olen Euroopan parlamentin Libya-esittelijä ja arvostan kovasti sitä merkittävää roolia, joka teidän maallanne on Libyan vapauttamisessa ollut, kun se vapauttui julmasta diktatuurista, julmemmasta kuin ehkä muut alueen maat. Arvostan manne roolia Al-Jazeeran isäntä maana. Sehän on ollut tärkeä tiedonlähde paitsi arabimaailmalle, koko muullekin maailmalle. Itse pidän Al-Jazeerasta kovasti. Samalla haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Olen Freedom Houseilta kuullut äh, raportteja viime vuoden äh, tapahtumista ja on analysoitu, että poliittiset vapaudet ja kansalaisoikeudet äh, eivät vielä ole toteutuneet maassanne. Freedom House ei maatanne arvioi vapaaksi. Tilanne arvioidaan vain hieman paremmaksi kuin Iranissa – tai Saudi-Arabiassa. Voitteko kertoa meille, miksi kaikki nämä äärimmäisen merkittävät ajatukset, joista äsken puhuitte meille ja e, käsitykseni, käsityksenä tästä tuli vuoresta, joka on purkautunut, niin miten nämä voisivat toteutua myös omassa maassanne omien kansalaistenne kohdalla ja samoin esimerkiksi maassanne työskentelevien siirtotyöläisten kohdalla ja tietenkin naisten kohdalla. Kysyisin e, teiltä Libyan liittyen seuraavaa Kuten totesin, maalainen on ollut merkittävä rooli Libyan vapautumisessa, mutta olen myös ihmisiltä paikan päällä kuullut, että radikaalisuus on nousussa ja että teidän maanne kansalaiset antavat tukea näille radikaaleille ääriliikkeille ja tämä voisi räjäyttää tai saada aikaan uuden tulivuoden pur, tuo, vuoren purkauksen tulevaisuudessa. Tietenkin tämä liittyy myös Syyriaan. Voitteko auttaa Syyrian oppositiota järjestäytymään, se vaikuttaa todella hajanaiselta. Mikä voisi teidän roolinne olla tämän tulevaisuuden rakentamisessa? Kiitos. Uh, Mr. President. Puheenjohtaja, parhaat kollegat, arvoisa pääministeri, oman poliittisen ryhmäni puolesta haluan myös toivottaa teidät tänne tervetulleeksi ja kiittää puheenvuorostanne meille. Minulla oli ilo vierailla maassanne yli kymmenen vuotta sitten ministerikokouksessa, joka johti sitten VTOn Doha-sopimuksen solmimiseen. Vieraanvaraisuutenne oli todella hienoa ja on mukavaa saada teidät nyt tällä kertaa vieraaksemme tänne. Frankka jo puhui asiasta. Minä haluaisin vielä jatkaa Iranista. Paitsi nämä vanhat huolenaiheet, joita meillä on Iranin ydinohjelmasta. Haluaisin nostaa esiin raportit, jotka kertovat, että mm, kansalaisten vainoaminen on jälleen pahentunut ja tietenkin nyt kun vaalit ovat Iranissa tulossa ja mitä voi tapahtua sitten vaalien jälkeen. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni liittyy kantaanne öljyn ja kaasun hintojen kehityksestä ja energiahintojen nousun vaikutuksesta koko maailman talouteen. Kiitos. Pardon, pardon, merci. Euh, bienvenue. Anteeksi, tervetuloa pääministerille. Minä haluaisin ehkä käyttää teitä nyt aivoanne miettimään sitä, mikä on strategia suhteessa Syyriaan. Syyriaan. Täällä päin istun. Täällä päin istun. Anteeksi, anteeksi. Haluatte nähdä minut vähän tarkemmin? No, voin odottaa. Halusin pyytää teitä, arvoisa ministeri, kertomaan vähän tyhjentävämmin siitä, miten te olette mieltäneet strategianne Syyrian suhteen. Mehän tiedämme, että Tunisissa pidettiin Syyrian kansanystävien kokous. Se ei tuottanut sen suurempia tuloksia, mutta te kerroitte jo siitä vähän, että saataisiin käyttöön tai luotua YK YK ja arabimaiden, arabivoimien yhteiset joukot, mutta tämä on hyvin monimutkainen vielä, jos ajattelemme myös jotakin ilmakäytävän toteuttamista. Se on aika vaikeaa ja monimutkaista. Pitääkö tässä nyt sekaantua ihan suoraan? No, Bashar al-Assadin joukkoja, joukkojen vastaisen taistelun. Miten voimme päästä tähän? Miten me voimme päästä tähän? En tiedä, mm, oletteko samaa mieltä kanssani, mutta me työstämme asiaa Venäjän suhteen. Voisiko tällainen tie olla vakavasti otettava, uskottava? Mietittekö te asioita näin vai miten te hahmotatte, että minkälaisia joukkoja voitaisiin viedä Syyrian maaperälle, missä olosuhteissa, ilman mitään sotaa käsikirjoitusta sinällään? Öö, ehkä te voisitte täsmentää vähän enemmän, koska mielestäni tilanne on kestämätön ja aika vaikea hahmotella tässä strategisia ratkaisuväyliä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εγώ είμαι από εκείνους που... Hyvä puheenjohtaja, arvoisa ministeri, pääministeri, minä kuulun niihin, jotka vastustivat voimallisesti Naton väliintuloa Libyaan ja varmasti minä olen oikeassa tässä yhä vieläkin toivottavasti pääministeri suhtautuu vakavasti asioihin. Pitää uskoa siihen, mitä me mitä te sanotte, mutta te edustatte maata, eikö teillä ole kuitenkin vielä aika imperialistinen, aggressiivinen politiikka. Ja tämähän palvelee tietysti aina NATOa ja länsivaltoja, kun ajattelemme kilpailua luonnon raaka-aineista ja muun muassa taistelua öljyvaroista. Tehän tiedätte varsin hyvin, että te aiotte lähettää Katarin joukkoja myöskin Kreikkaan tilanteen parantamiseksi. Mutta joka tapauksessa BBC on tehnyt reportaasin ennen Naton välintuloa Libyaan. teidän maanne, maanne lähetti 7000 sotilashenkilöä Bengasiin. Tämä tietoa, tätä tietoa ei ainakaan minun tietääkseni kumottu. Te varmasti tajuatte, että, että jotkut eivät ole ollenkaan vakuuttuneita siitä, että tavoite oli vapauttaa maa diktatuurista tai diktaattorista. Gaddafihan oli todellinen diktaattori. Tässä voikin miettiä, ovatko tavoitteet ihan toisenlaisia, että saataisiin toisenlainen kar- tilanne tälle maakolkalle. Miten te aiotte sitten Syyriassa toimia tai Syyrian suhteen puuttua asioihin tai Iranin suhteen. Miten te näette tilanteen kehittymisen Syyrian, jos ajatellaan vaikka tasapainotilannetta, pitääkö odottaa, odottaa ja kuulla, että saataisiin toisenlainen ääni soimaan kellossa ja toisenlaista ääntä esille, että te ole ainoat siellä paikan päällä. Minä olen varsin huolissani kun kuulen puhuttavan sotilaallisesta väliintulosta, jonka Arabiliitto toteuttaisi Syyriassa. Mutta toisaalta taas, mitä te olette kertoneet tässä maastanne kansainvälisestä oikeudesta, YK turvallisuusneuvostosta, niin se on ihan toisenlaista puhetta. Jos maanne jatkaa tällä linjalla tätä politiikkaa, niin mikä miksi mm, Persianlahden yhteistyöneuvoston maiden joukosta Katar juuri on se maa, joka puolustaa näinkin aggressiivisen politiikan harjoittamista? Te sanoitte siitä jotain, mutta Gazasta te ette ole yhtään niin vakuuttunut. Minä olen ihan varma, jos puhutaan Persianlahden turvallisuusneuvostosta, niin teidän maanne ei olisi laisinkaan niin aggressiivinen kun te puhutte tässä, miten te olette osallistuneet Bahrainin kansannousun tukahduttamiseen. Voisitteko te kertoa siitäkin jotain ja mitä te aiotte todella tehdä, jos kansainvälisen tuomioistuimen yleinen syyttäjä päätyy siihen, että Katariakin voitaisiin syyttää ihmisoikeusrikkomuksista rikkomuksista ihmiskuntaa vastaan Libyassa – koska tehän puolustitte voimallisesti YK välintuloa Libya ja minun maani osallistui siihen myös. Mitä te aiotte todella tehdä, jos todella näin tapahtuisi? Mr. Thank you, Mr. Chairman. A very warm welcome. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimästi tervetuloa pääministeri. Täällä minä istun myös äh, ECR-ryhmän nimissä. Haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Tulin juuri äh, haastattelusta, jossa puhuttiin äh, Balkanin tilanteesta vuotta Syyrian tv ja onnittelen maatanne tietenkin äh, ja hallitustanne sen toimista äh, muun muassa Dohan puitteissa. Tehän olette nyt arabi maailmassa hyvin merkittävä toimija ja juuri Persian Lahden neuvostossa. Ja mitä Katar aikoo ulkoasiain puitteissa tehdä tietenkin? Te olette hyvin vauras, mutta väestöltään pieni maa, jonka sotilasvoimat myös ovat varsin pienet. Tuntuu siltä, kuin kyseessä olisivat David ja Goliatti, kun teidän täytyy pullistella myös Arabiliiton puitteissa ja Arabi kevään puitteissa pullistella hieman. Monet te, toimitette hyvin paljon aseita arabi kevään maihin, mutta nyt kai monet näistä aseista ovat itse asiassa siirtyneet Al-Qaidan käsiin esimerkiksi Sahelin alueella. Tämä on hyvin valitettavaa. Haluaisin vielä kuulla hieman enemmän strategisesta visiosta ne alueenne suhteen. Pitäisikö demokratiaa lisätä? Minä olen aina uskonut näihin Lähi-idän aitoihin kuningaskuntiin vastapainona väärille kuningaskunnille. Esimerkiksi Gaddafin perhe kuului tällaiseen, Mubarakin perhe ja muut tällaisiin epäaitoihin väärin kuningaskuntiin, kuningasperheisiin. Mutta parlamentaarinen monarkia esimerkiksi Jordanian tai Marokon malliin aivan varmasti on täysin toimiva malli ja ratkaisu. Joten voisitteko vielä kertoa visiostanne omaan alueeseenne liittyen? Te arabikevään jälkeen tulitte merkittäväksi pelaajaksi, toimijaksi. Muutama vuosi sitten äh, lähtökohtanne olivat aika vaatimattomat, äh, mutta nyt olette todella merkittävä toimija. No niin, pääministeri, teillä on nyt puheenvuoro. You have a floor. Thank you. Uh, I will uh, try to speak in... Yritän puhua arabiaksi. Yritän luo, ryhmitellä nämä kysymykset ja vastaukset. Otetaan Katar, Syyria, Libya, joten voidaan kattaa kaikki kysymykset. في البداية طبعا نتحدث عن الوضع في سوريا لأنه Aloittaisin sillä, että kun puhutaan Syyriasta, täytyy painottaa, että tilanne pahenee ja sen vuoksi tarvitaan kansainvälisen yhteisön välintuloa. Ensinnäkin Katar ei ole koskaan pyrkinyt sekaantumaan sisäisiin asioihin, eikä Katar ole ikinä yrittänyt saada toimintaohjelmaansa läpi kansainv- alueellisella tai kansainvälisellä areenalla. Kuten olette jo maininneet, olemme pieni maa, pieni väestö. Mutta Katar on hyvin kunnianhimoinen, jos puhutaan alueen vakaudesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Katar pyrkii siis löytämään rauhanomaisen ratkaisun alueella oleviin ongelmiin. Oli kyse sitten ongelmista Iranissa, Syyriassa tai jos ne liittyvät Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin. Joten uskomme, että meidän osassamme maailmaa on useita ongelmia, jos vaaditaan yhä enemmän yhteistyötä sekä arabitasolla että kansainvälisellä tasolla. Olemme tutkineet Syyrian tilannetta ja myöskin Libyan tilannetta. Katar ei ole naapurimaa Libyalle, mutta siitä huolimatta kun näimme, että Libyan hallitsija käytti panssarivaunuja ja lentokoneita omia kansalaisiaan vastaan, viattomia siviilejä vastaan. Ja kun näimme, että oli tuhansia mielenosoittajia, jotka joutuvat vankilaan, ja kun näimme, miten brutaalilla tavalla hallitus kohteli joukkomielenosoittajia Libyassa, kun näimme, että Libyassa viattomia siviilejä sortin ja tapettiin vain sen vuoksi, että he halusivat muutosta ja protestoivat, niin Katarin mielestä oli tarve tehdä jotain asialle ja ryhtyä toimiin. Mainitsitte, että 7000 katarilaista sotilasta olisi sijoitettu Benkasiin ennen Naton äh, sinne tulemista, niin haluan mainita tässä vain, että ei tämä ole näin, koska meillä ei ole 7000 sotilasta edes koko Katarin puolustusvoimissa. Miten voitaisiin 7000 sotilasta lähettää Benghaziin? Mutta se mitä tehtiin, että lähetimme apua ja tukea, ja sitten kun NATOa pyydettiin tulemaan mukaan ja oli liitto, ja koalitio, joka perustettiin, niin yhdistimme voimamme sen koalition kanssa. Ja tämä sen vuoksi halusimme estää verilöylyn tapahtumisen Libyassa. Ja kun päätös oli tehty Pariisin konferenssissa, joka silloin pidettiin, niin meidän mielestämme olimme olennainen osa kansainvälistä yhteistyötä, jos kansainvälisen yhteisön näki oikeaksi perustaa koalition asiaan puuttumiseksi, niin me vain päätimme sitten liittää voimamme siihen. Ja siihen aikaan halutsimme vain pysäyttää verilöylyn. Ja se, mitä pelkäsimme, oli, että sinä aikana, kun turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman, niin Bengasin kaupunki olisi ollut silloin jo raunioina. Eli halusimme estää tämän tapahtumasta ja tällöin yritimme auttaa Libyan ihmisiä ja apua tarjottiin todellakin Libyan ihmisille kansainvälisen koalition kautta. Meillä ei ollut intressiä Libyassa, ei meillä ollut aiemmin, eikä meillä ole intressiä Libyassa nytkään. Ja voin kertoa teille, että olemme kuluttaneet suuria raasummia tarjoksemme apua siviileille Libyassa ja me kaikki tiedämme, että ei ollut ollenkaan helppoa käsitellä Libyan johtoa silloin. Me kaikki tiedämme, että nyt olemme myös tietoisia siitä, että on monia kansainvälisiä interventioita joten en usko, että kukaan täällä voisi eh, tuomita tai paheksua sitä, että Gaddafin hallitus on kaatunut. Ja koska tämä diktatuuri oli ollut julma, se oli ollut julma ihmisiään kohtaan, se oli ollut julma myöskin muita maailman ihmisiä kohtaan. Ja tiedämme, että tämä hallinto oli monien hyökkäysten takana kautta maailman. Jotkut teistä olette maininneet sen, että islamistiryhmiä on tullut esille Libyassa ja haluan vain ottaa esille, että ne ovat olennainen osa yhteiskuntiamme. Te olette demokraattisia ihmisiä. Me kunnioitamme eurooppalaisten ihmisten vapautta valita omat hallitsijansa ja johtajansa ja mielestäni hallitsijat ja johtajat, jotka Egyptin kanssa on valinnut, Tunisian kanssa on valinnut, Libyan kanssa on valinnut, heidän pitäisi saada samanlaista kunnioitusta. Eli jos nämä ihmiset halusivat valita islamistijohtajia, se on ensimmäinen kerta mantereella, kun islamistipuolueet ovat tulleet valtaan maissamme. Ja ihmisistä riippuu, haluavatko he valita heidät valtaan vai haluavatko he vallasta pois. Meidän täytyy kunnioittaa tätä vapautta. Meidän ei pitäisi pelätä islamistihallituksia sinänsä. Meidän mielestämme kaikki puolueet ja ryhmittymät, jotka on vapaasti valittu, niitä pitäisi kunnioittaa ja se pätee myös islamistipuolueen johtajien, jotka kuuluvat islamistipuolueisiin. Ja nyt jos pitäisi valita hallitus ja ihmisten välillä, niin me valitsemme ihmiset koska me emme voi hyväksyä sitä, mitä Syyriassa tapahtuu. Me emme voi hyväksyä sivilien tappamista, kaappaamista. Tiedämme, että oli useita aloitteita, joihin on ryhdytty viime kuukausien aikana Syyrian osalta. Me olemme pyrkineet tekemään rauhanomaisen välitulon, jotta voisimme saada välitettyä kompromissinen sopimuksen Syyriassa. Ja että Syyrian johtoa pyydettiin tekemään yhteistyötä arabikumppaneidensa kanssa, jotta voitaisiin saada aikaan kompromissiratkaisu. Valitettavasti kaikki pyrkimyksemme epäonnistuivat ja nyt on nähty, että hallitus on pyrkinyt voittamaan aikaa pystyäkseen ratkaisemaan asian voimakeinoin. Ja tästä on syntynyt väkivaltaa. Mielestäni Syyrian ihmiset ansaitsevat tukemme, he ansaitsevat tukemme ja apumme. Me haluaisimme ratkaista tämän ongelman rauhanomaisesti ja tätä olemme vaatineet, tähän olemme pyrkineet ja se, vuoksi, että voisimme paremmin suojella syyrien ihmisiä, mutta ongelma on se, että hallinto on valinnut brutaalin reaktion. He ovat käyttäneet eh, panssarivaunuja, pommeja, lentokoneita omia ihmisiä ja kansalaisia vastaan. Tiedämme, että alussa Syyrian tapahtumat olivat rauhanomaisia, kymmenen kuukautta sitten, mutta huolimatta kaikista pyrkimyksistä, joihin kansainvälisen yhteisö ryhtyi sekä myös arabimaat ryhtyivät eh, välittääkseen kompromissiratkaisun, no hallitus pyrkii sortamaan brutaalisti ja tukahduttamaan nämä protestit. Ja kymmenen kuukauden jälkeen nyt Syyrian ihmiset kokevat houkutuksen mennä myöskin väkivallan tielle. Heillä on se tunne, että heidän kärsimyksensä ei ole saanut tarpeeksi vastakaikkua Euroopassa. Emmekä meitä kiinnosta tietää, että että koostuuko oppositio tai kuuluuko siihen islamisti, islamisteja tai ihmisiä, joilla on myötätuntoa al kohtaan, mutta en usko, että tämä pitäisi olla syy sille, ettei tehdä mitään Syyrian ihmisten puolesta. Enkä usko, että islamisteja pitäisi kohdella tällä tavalla. Ja että heitä pitäisi näin tarkastella Euroopassa Tiedämme, että useita islamistipuolueita on todellakin valittu useissa muslimimaissa. Eivätkä ne ole saaneet Euroopan tunnustusta. Näin kävi Algeriassa ja näin kävi muissakin maissa. Palestiinassa. Mutta palatakseni Syyriaan. Me emme välttämättä halua sitä, että olisi sotilaallinen ratkaisu Syyriassa. Me emme ole sotilaallisen ratkaisun puolesta. Se, mitä haluamme, on mahdollistaa se, että Syyrian ihmiset voivat valita johtajansa demokraattisella tavalla. Me olemme sen puolesta, että tehdään uudistuksia Syyriassa, mutta uskomme, että uudistusprosessi ei ala hallituksen taholta, sen aloittavat ihmiset ja ihmisten vaatimukset. Mielestäni tilanne on kehittymässä Syyriassa ja toivomme, että siitä tulee, siitä päästään sellaisen tilanteeseen, johon Syyrian ihmiset ovat pyrkineet. Ne teistä, jotka olette puhuneet tilanteesta Syyriassa. Miten tätä tilannetta voidaan käsitellä? Ettekö usko, että meidän täytyy lähettää humanitaarista apua Syyriaan? Me Katarissa olemme sen vuoksi vaatineet sitä, että perustetaan arabi rauhanturvajoukot, jotka menisivät Syyriaan, jotta voitaisiin lopettaa verilöyly ja mahdollistaa se, että Syyrian ihmisille saadaan annettua sellaista humanitaarista apua, jota se tarvitsee. Kun puhutaan väliintulosta, niin aina kysytään kysymykset siitä, että mitkä ovat intressimme, miksi vaadimme väliintuloa. Meillä ei ole oma ojassa. Meillä on vain se intressi, että suojellaan Syyrian ihmisiä. Me haluamme pitää huolta Syyrian ihmisten intressistä ja löytää ratkaisu tähän upikuja tilanteeseen siellä. Ennen kuin puhun Iranista, haluaisin kysyä Euroopan parlamentilta tai pyytää sitä siihen, että osoittakaa enemmän ymmärtämystä tässä suhteessa. En usko, että Euroopan parlamentin pitäisi katsoa asiaa vain yhdeltä puolelta. Me käsittelemme nyt humanitaarista kriisiä ja jotain täytyy tehdä. Täytyy lähettää joukkoja, rauhanturvajoukkoja. En pyydä sitä, että lähetetään sotilaita ja lentokoneita ja panssarivaunuja. Me pyydämme sitä, että lähetetään rauhanturvajoukko sinne, niin että tämä veriset näyt, joita olemme nähneet televisiosta päivittäin, voidaan saada loppumaan. Mielestäni tästä ei tarvitse käydä pitkää keskustelua. Mielestäni tästä voidaan sopia. Kaikki lobbaajat voivat suostua tähän. Tiedän, että kaikissa organisaatioissa on lobbaajia mukaan lukien Euroopan parlamentti, mutta neuvon teitä, että käsitelkää tätä asiaa hyvin rationaalisella tavalla. No Iranista sitten. Me olemme kaikkia sotilaallisia interventioita vastaan. Me olemme sen puolesta, että saadaan rauhanomainen ratkaisu Iranissa. Iran on naapurimaamme ja Iran on hyvin tärkeä maa-alueella. haluamme ratkaista tilanteen Iranissa diplomaattisella tavalla. Eli kuten sanoin, haluamme löytää ratkaisun tai päästä ratkaisuun Iranin kanssa diplomaattista tietä myöden. Ja mielestäni se on helpoin vaihtoehto. Kuten sanoin, Iran on tärkeä tekijä ja maa. Alueella sillä on keskeinen rooli siellä – Ja jos iranilaiset ovat oikeassa, kun he väittävät, että ydinteollisuutensa on siviili pohjalla, niin olkoon niitä. Jos näin ei ole, sitten on tarve tehdä päätös. Mutta me olemme ydinenergian puolella edellyttäen, että sitä käytetään siviilitarkoituksiin. Emme halua, että ydinalaa käytetään polttoaineena asevarustelukilpailussa alueella, mutta jos ratkaisu voidaan välittää, niin se voidaan välittää alueen maiden kesken. Nyt haluaisin puhua Katarista omasta maastani. Ja tämä on viimeinen kohta, josta, jota haluaisin käsitellä. Haluaisin vastata kysymykseen, joka esitettiin naisten asemasta Katarissa. Katarissa on naisia, joita on nimitetty ministereiksi, ja naiset osallistuvat yhteiskunnan elämään. Haluan kertoa myös teille, että poliittisia vankeja Katarissa ei ole. Meillä on uusi perustuslaki Katarissa, perustuslaki, joka hyväksyttiin kansanäänestyksessä. Eli se ei ole mikään hallituksen hyväksymä perustuslaki, se hyväksyttiin sen jälkeen, kun kansanäänestys järjestettiin, jossa kaikki kansalaiset äänestivät. Meillä on lehdistönvapaus, mielipiteenvapaus, Meillä on valittuja kamareita, meillä on myös kauppakamareita, joiden virkailijat on valittu. Meillä on valinneet mu- muita viranomaisia vaaleissa. Sitten jos puhutaan ihmisoikeuksista ja työntekijöiden oikeuksista, haluaisin sanoa, että näitä oikeuksia kunnioitetaan ja pidetään yllä Katarissa. Tiedän, että mainitsitte raportin jonka on tehnyt organisaatio, joka on Yhdysvaltoja lähellä, mutta haluaisin vain mainita, että ensi vuonna on parlamentti, jonka jäsenet valitaan, ja maamme hallitsija on tämmöistä ilmoittanut, ja haluaisin vakuuttaa teille, että teemme että teemme työtä demokraattisten instituutioiden perustamiseksi maassamme sekä talouden että politiikan alueilla. Tietysti aina voidaan kritisoida joitakin ulottuvuuksia siitä, mitä Katarissa teemme, mutta olemme aina olleet kritiikin puolesta, koska mielestämme kritiikin ansiosta itse asiassa voimme parantaa juoksuamme. Ja toivottavasti olen nyt pystynyt vastaamaan kaikkiin esittämiin kysymyksiin. Ja jos lisää kysymyksiä on, niin mielelläni vastaan niihin. Kyllä, arvoisa pääministeri, meillä on täällä vielä neljä kysymystä. Jos kollegat puhuvat minuutin ajan kukin, niin ehdimme kuulla kaikkia. Ensiksi rouva Romero, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Bienvenido, señor ministro. Kiitos puheenjohtaja. Terveys, tervetuloa ministerille minun puolesta. Me arvostamme teidän asemaanne Arabiliitossa ja kuinka olette äh, edistäneet tätä rauhanomaista liikettä. Haluan kysyä kuitenkin teiltä, miten te tuette salafistisille liikkeille? Teillä on jonkinlainen tukirahasto tai tätä salafistista liikettä varten. että Tämä, mistä luvuista tässä nyt puhutaan, kun puhutaan tästä tuesta, tästä rahastosta? Täällä olen, sanoo puhuja. Mistä määristä puhutaan? Miten te valvotte tätä rahastoa? Ongelmahan piilee siinä, että salafisti on islamistinen liike, mutta se on saanut alkunsa terrorismista, tai se on hyvin kitkeytynyt terrorismiin, ja me tiedämme, miten miten se on sidoksissa Libyan puolisotallisiin joukkoihin ja Sahelissa vallitseviin puolisotilallisiin joukkoihin. Ne ovat hyvin vahvoilla monilla paikoilla ja konkreettisesti ne ovat myös perustaneet Saituunin yliopiston, jossa järjestetään myös inkvisitiotyyppisiä oikeudenkääntejä. E, siellä, siellä tutkitaan perheen sisäisiä asioita, peittävätkö naiset hiuksensa, miten lapset käyttäytyvät. Tuetteko te tätä salafistista liikettä? Ja minä en usko, että Eurooppa voi auttaa sellaista maata, joka demokraattisesti ei toimi eikä, ja tukee tällaisia liikkeitä. Herra Weiger. I will skip. En tässä nyt puhu kohteliaisuuksia, muuten tai tähän ei aika riitä, mutta haluan kehua teitä siitä, että hyvin lyhyessä ajassa Dohasta on tullut yksi maailman politiikan keskuksia. Haluan todella nostaa hattua tästä ja myös mm, siitä, että olette isännöineet al-Jazeeraa ja ylipäätään avanneet arabimaailman ikkunan maailmaan. Haluaisin kysyä huomiota, mitä mieltä olette? lähtee Palestina Israelin välisen konfliktin jatkokehityksestä. On aivan ilmeistä, että kahden valtion ratkaisu, jota me tuemme ja odotamme, ei vaikuta kovinkaan todennäköiseltä ajatellen nyt esimerkiksi Israelin hallinnon tämänhetkistä siirtokuntapolitiikkaa. Olen samaa mieltä periaatteistanne sitä, että meidän, meidän täytyisi järjestää demokraattisia vaaleja ja aina odottaa demokraattisten vaalien tulosta. Ja haluaisin kuulla huomioita ne Palestinan vaaleista. Viimeinen huomioni, emme eh, pidän, pitän, oikein pitäneet JCCn eh, välintulosta Bahrainissa, kun hyväksyttiin se, että Saudi-joukkoja voidaan lähettää Bahrainiin. Meidän mielestämme tämä ei ole oikeaa yhteistyö työn malli, kun pyritään ratkaisemaan ongelmia. Kiitoksia. Prime Minister, you are... Pääministeri, te tässä analysoitte vallankumouksen etenemistä, mutta haluaisin kuulla, että mitä mieltä olette. Niin kyllä, vallankumous on prosessi, mutta jos katsotaan Egypti, väestörikkain arabimaa esimerkkinä, niin mitä mieltä olette vallankumouksen lopputuloksesta? Todettiin, että nuoret halusivat äh, muutosta, mutta nyt äh, poliittisia vankeja on enemmän kuin äh, Mubarakin aikana. Ihmiset halusivat parempaa, vauraampaa materiaalista elämää, toimivamman talouden enemmän kulutusyrkeitä, enemmän elintarvikkeita, mutta nyt talous on romahtanut, eli talousongelmat ovat kasvaneet. Mikä on mielestäni Egyptin tilanne? Ja tämän lisäksi kysyisin teiltä, mitä mieltä olette Bahrainin tilanteesta? Täällä on jo mainittu se, että vallankumous keskeytettiin väliintulolla. Mitä mieltä olette Bahrainin tilanteesta? Ja haluan onnitella teitä paitsi saavutuksistanne Lähi-idässä, kansainvälisen diplomatian piirissä myös ne ihanan pelin jalkapallon suhteen. Dank. Sydämelliset kiitokset. Ministeri, jos sallitte, minullakin olisi lyhyt huomio ja kysymys. Ensinnäkin Öö, me, kaikki kuulemme, me kuulemme kaikki kannat ja tämän jälkeen muodostamme mielipiteemme. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että teillä ja teidän maallanne on niin aktiivinen rooli tiedon välittämisessä niin, että voimme saada ratkaisevaa tukea mielipiteen muodostuksellemme. Öö, siihen, mitä öö, kollega Rusek sanoi, lisäisin vielä Egyptistä seuraavaa. Saksassa oli kirja, jonka nimi oli, että vallankumous syö lapsensa – ja minulla on hieman sellainen äh, vaikutelma, että Twitter-sukupolvi, josta puhutte, on nyt muutoksen häviäjä, häviävä osapuoli. Ja että ö, tässä syntyy hyvin epätoivottaviakin tai ongelmallisia vaikutuksia. Ja jos nyt näen, että ö, hyvin paljon rahaa tulee arabimaista, arabimaailman muista osista, esimerkiksi Egyptin vaalikampanjaan, eikä, arvioisi, eikä tässä oikein arvioida sitä, minne tämä raha menee, niin siksi me kyllä vähän mietimme, että kuinka monimuotoista demokratiaa tässä ollaan synnyttämässä. Sitten Egyptistä Syyriaan. Yhtäältä meidän on huolehdittava siitä, että hallinto muuttuu tai päihitetään, syrjäytetään, niin kuin aivan oikein totesitte. Olen kiitollinen aloitteesta, johon olette ryhtyneet ja johon Arabiliitto on ryhtynyt, mutta vähemmistöt ovat suuri murhe, erityisesti kristittyjen, kristillisen vähemmistön huolenaiheena on se, että heidän tilanteensa ei parane, mutta tämä koskee muitakin vähemmistöjä kuin kristittyjä. Miten päästään siihen, että vallankumous ei johda siihen, että yhteiskunnan suuret osat, tämä on koskenut Egyptissä muun muassa koptikristittyjä, saa nähdä mitä perustuslakiuudistus saa aikaan, niin ettei tässä synny tällaisia kielteisiä vaikutuksia. Minkälaista yhteistyötä voisimme tehdä, että nämä muutokset myös näissä kysymyksissä johtaisivat järkeviin sääntöihin ja oikeudenmukaisuuteen niin, että ihmiset voisivat elää kunnon elämää. Olkaa hyvä pääministeri. Shukran Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin aloitan, haluaisin nostaa esiin yhden kysymyksen, nimittäin Syyrian presidentin tuomitseminen. Kaikki ne, jotka tekevät rikoksia omaa kansansa vastaan, on saatettava kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen. Sitten täällä kysyttiin 17. Persianlahden yhteistyöneuvoston sopimuksesta tota, vapaakauppasopimus ähm, Persianlahden yhteistyöneuvoston ja arabimaiden kanssa on hyvin tärkeä. Jo 20 vuoden ajan tämä kysymys on ollut ilmassa. Nyt todella olisi korkea aika se saattaa päätöksen. Hyvin tiedätte, että Persianlahden yhteistyöneuvosto on Euroopan äh, suurin äh, yhteistyökumppani ja siksi olisi tärkeää tehdä eh, tietä suhteiden parantamiselle neuvoston ja EUn välillä. Sitten salafistit ja islamistiset terroriliikkeet. Salafistit eivät ole terroristeja. Salafistit No niin, minä en ole mikään uskontotieteilijä, mutta olen hyvin ylpeä siitä, että olen muslimi. Ja että seuraan salafistikoodia, eli ne, jotka tekevät hyvän islamistisen teon Muhammedin seuraajana, tekevät oikein, joten ei kyseessä ole terroristijärjestö, joka murhaa ihmisiä. Näitä asioita ei saa sotkea toisiinsa. En ole uskontotieteilijä, mutta tämän verran tiedän. Tiedän, että nämä väitteet ovat hyvin suosittuja. Ehm, tiedän, että eh, et ehkä mielellään ne kuule sitä, mitä sanon, mutta minä täällä olen vaalikampanjaa käymässä joten voin puhua suoraan. Suottahan anteeksi, että puhun täällä englantia. Jos osaa sanoa jotain arabiaksi, niin puhu sitten englantia. No niin, on hyvin tärkeää, että eri asioita ei sekoiteta toisiinsa. Ei ole niin, että kaikki mikä on islamistista on saman tien rikollista mutta tämä ei pidä paikkaansa ja johtaa vain turhiin ristiriitoihin. Kyseessä ovat pienet vähemmistöt, jotka käyttävät asioita väärin hyväkseen, sotkevat islamilaisuuden ja terrorismin toisiinsa. On hallintoja, jotka 40 vuoden ajan vainosivat islamisteja ja nyt tämän vainon jälkeen ja järjettömän alistamisen jälkeen he ovat päässeet valtaan. Onpa hallinto ja hallitus sitten islamistinen tai ei, niin nythän lähdetään siitä, että kaikki arabimaat ovat islamistisia ja niissä asuu vähemmistöjä, mutta kaikkia vähemmistöjä on suositeltava eikä voi yleisesti vain olettaa, että vähemmistöjä painottaisiin. Kaikilla vähemmistöillä, kristityillä ja muilla on oikeutensa, kuuluvat äh, maahan niin kuin muukin väestö, onpa kyseessä sitten Syyriä tai mikä hyvänsä muu maa. Ja on äärimmäisen tärkeää, että kukaan ei vähemmistöjä vainoa, mutta yhtä tärkeää on se, että tätä vähemmistökysymystä ei käytetä väärin hyväksi. Sitten täällä viitattiin Libyan terrorismiin, terroristijärjestöön. 42 vuoden kaauksen jälkeen maassa ei ole järjestystä, siellä ei ole rakenteita. Egyptissä toteutui vallankumous, Tunisiassa samoin, mutta ei kaikki murtunut ja kaatunut yhtä lailla kuin Libyassa, koska Egyptissä ja Tunisiassa on toimielimet, on rakenteet, ne ovat olemassa ja ne voivat näin pitää valtiorakennetta yllä ja siksi valtion rakenne säilyi. Mutta Libyassa mitään toimielimiä ei ollut, oli vain eri väestöryhmittymiä ja jopa siis edes erissä ei ole mitään yhtäläisyyttä tai yhdenmukaisuutta. Sielläkin on vain erilaisia puolisotilaallisia ryhmittymiä. Nyt libyalaisten täytyisi sopia siitä, että valtiorakenteet perustetaan ja tässä Libya tietysti tarvitsee apua ja apua se on tähän asti meiltäkin saanutkin. Jotkut ehkä haluavat käyttää tilannetta hyväkseen äh, ja aiheuttaa kitkaa islamistien ja ei-islamistien välillä – mutta meidän täytyy nähdä, että ketkä kunnioittavat kansainvälisiä sääntöjä ja ketkä ei. Ne, jotka toimivat lain ulkopuolella tai lakia vastaan, heidät on, heidän toimintansa on estettävä, ovatpa sitten islamisteja tai kristittyjä tai mitä hyvänsä. Ja ne, jotka kunnioittavat lakeja, heidän kanssaan me teemme yhteistyötä. Ei voi sanoa, että islamistit tai ei-islamistit. Täytyy katsoa, mikä on perustuslain vastaista ja järjestyksen vastaista ja tämä tuomita. On aivan totta, että vallankumoukset eivät tapahdu hetkessä, ne kestävät vuosia. Esimerkiksi oranssivallankumous tai Twitter-vallankumous Egyptissä olivat erityisesti keskiluokan käynnistämiä, eivät köyhimmät väestönosat tai työttömät näitä vallankumouksia käynnistäneet suinkaan. Kun ajatellaan, miten hallittiin, miten hallinto sitten jatkoi, niin no, kuningaskunnissa monarkioissa, täällä joku mainitsi vaikkapa Jordanian ja sen, miten he voivat päästä ongelmista, sillä no minä en puhu nyt monarkian edustajana, me olemme emiraatti, mutta kyllä he varmasti tietävät, mitä kansa haluaa eh, vastoin kuin ne maat, joissa halutaan, että valtion päämiehen poika sitten peri tämän toimen. Kyllä mm, monarkiossa varmasti tiedetään, mitä kansa haluaa Ja mitä sitten tulee näihin äh, maksettuihin äh, tukiin, rahoihin, niin tätä täytyy tietenkin katsoa vielä entistä tarkemmin myös arabimaiden kanssa. Jotkut väittävät, että tapahtui interventio. Meitä on äh, muun muassa syytetty siitä, että olisimme puuttuneet puuttuneet asioihin ja maksaneet salafisteille rahaa. Ja meiltä on kysytty, että minkälaisista summista oli kyse. Ei meillä ole mitään salafistibudjettia eikä myöskään muuta budjettia. Meillä on hyvän tekeväisyysjärjestöjä, jotka lahjoitusvaroja välittävät eteenpäin, mutta myös näitä lahjoituksia ja niiden välittämistä eteenpäin valvotaan tarkasti keskuspankin kautta niin, että ne esimerkiksi käytetään oikein kylän tai koulun tai sairaalan rakentamiseen. En tietenkään sataprosenttisesti voi varmistaa, että kaikki, että yksikään järjestö ei koskaan ole rahoja käyttänyt väärin, mutta kyllähän te täällä parlamentissa tiedätte, että joskus Euroopan unionin määrärahojakin käytetään väärin. Tällaisia rikkomuksia voi olla, mutta meillä ei todellakaan ole olemassa maassamme mitään budjettia, talousarviota, jotain tiety, tiettyä liikettä varten sen tukemiseksi. Me haluamme, että ihmiset voivat vapaasti valita oman uskontonsa ja oman mallinsa. Koranissa todetaan, että ketään ei pakoteta mihinkään. Se on eh, Koranissa meille hyvin tärkeä ohjenuora. Eh, sitten eh, Golf, Persianlahden yhteistyön neuvoston väitetyt joukot Bahrainissa. Katarissa ei mitään, Katarin joukkoja mukana ei ole, mutta kyseessä on sopimus yhteistyöneuvoston maiden välillä. Kyseessä ovat nopean toiminnan joukot, joiden tarkoitus on säilyttää turvallisuus ja yhteistyöneuvoston sääntöjen mukaan maa, joka pyytää näiden joukkojen tuloa alueelleen, ne alueelleen saa. Tämä on ihan laissa määritelty, ihan niin kuin NATO teillä Eli on olemassa laki, joka käytännössä meidät pakottaa Nämä joukot eivät kuitenkaan tehneet muuta kuin menivät alueelle Bahrainin tiettyjen infrastruktuurien suojelemiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Bahrainissa olisi ongelma. Kyllä Bahrainissa on ongelma. Maa itsekin on myöntänyt, että ongelma on olemassa ja ongelma yritetään ratkaista rauhanomaisesti niin pian kuin mahdollista, sillä eihän voida hyväksyä, että säilyy eh, kahden ryhmittymän välillä. Eh, väki tai väestö on jakautunut kahtia ja maa on nyt eh, alkanut, ryhtynyt toimiin. Herra Bassuni on antanut kansainvälisen raportin ja nyt välitystoiminta on käynnissä. Katsotaan, kuka lakia on rikkonut. Mutta minä nyt en voi puhua täällä bahrainilaisten nimissä tai heidän puolestaan. Yksi asia on kuitenkin tiedettävä alueen vakaus ja ulkoiset välintulot alueelle ovat hyvin tärkeä asia ja haluan todeta, että kyseessä on todellisuus todellisuusalueella tällä hetkellä ja täytyy katsoa, mitä kansa haluaa, mitä kansat haluavat ja tulee pyrkiä vuoropuhelun keinoin, rauhanomaisin keinoin vastaamaan kansanpyyntöön. Hänen äh, ylhäisyytensä emiiri on toistuvasti todennut, että tulevatpa vaatimukset ylhäältä alas tai äh, toteutuvatpa uudistukset äh, ylhäältä alas vai alhaalta ylös, niiden on tapahduttava rauhanomaisesti, ei pommein eikä väkivallan keinoin. Toivon, että olen vastannut kysymyksiin. En halua kysymyksiä vältellä, vaikka ne olisivat arkaluontoisiakin. Jos en johonkin ole vastannut, niin vasta vastaus, vastaaminen on sitten unohtunut. Ai niin, vielä todella Egyptistä ja Palestiinasta, niistäkin kysyttiin totta. Niin kuin tiedätte, Palestiina-ongelma on nyt YK turvallisuusneuvoston käsittelyssä. On päätöslausumaesityksiä, joita Israel ei ole pysähtynyt. Me haluamme rauhanomaisen ratkaisun Israel-Palestiina kysymykseen. Vuoden 67 rajojen pohjalta on perustettava kaksi valtiota ja siirtokuntien perustaminen on pysäytettävä. Seuraava kipinä ei saa nyt sytyttää uutta paloa. Meidän on suojeltava tulevia sukupolvia nyt Israelin naapurusto on muuttunut ja tämä Israelin on myös tunnustettava ja tunnistettava. Arabi kansojen ja arabihallitusten on nyt otettava huomioon yleinen mielipide. He eivät enää tätä voi jättää huomiotta. Jos tämä konflikti jatkuu ennallaan, niin se voi olla kipinä, joka sytyttää alueella seuraavan aikapommin. On löydettävä rauhanomainen ratkaisu, ei kuitenkaan Israelin haluama, vaan oikeusvaltioperiaatteeseen kansanoikeuteen perustuva ratkaisu. Kiitos. يتكلم عن إذا كان ممكن أونكو onko mahdollista saada aikaan avoin ilmatila Persianlahden alueelle. Minä puolustan avointa ilmatilaa niin Persianlahden alueella kuin muuallakin. Se lisäisi matkailua, se lisäisi matkoja ja se lisäisi kansojen välisen ymmärryksen, keskinäisen ymmärryksen parantamista ja hyvin vakavasti yhteistyöneuvostossa välitän tämän viestinne. President. Kiitos pääministeri, sydämelliset kiitokset vierailustanne. Kiitos siitä, että puhuitte kanssamme näin avoimesti. Toivon, että suhteemme ja vuoropuhelumme jatkuvat. Me, meillä ja naapurustollamme on hyvin monia yhteisiä etuja ja toivon, että yhteistyömme jatkuu. Toivotan teille mukavaa vierailua täällä Brysselissä ja turvallista kotimatkaa. Kiitos vierailustanne. Thank you.